Arvoisat ystävät, hyvät kollegat, aloitetaan nyt tämä kokous, koska meillä on aika vähän aikaa ja kuitenkin paljon aiheita ja paljon puhujia. Haluaisin aloittaa kokouksen, haluaisin toivottaa kaikki tervetulleiksi ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä on aamupäivän kokouksen jatkoa, missä käsittelemme, kuten esimerkiksi unionin kansalaisuuden käyttäminen, vapaa liikkuminen, konsuli, konsulaatin antaman suojan saaminen. Ja nyt sitten käsittelemme Euro, Euroopan vaalien demokraattisen ulottuvuuden vahvistamista ja myöskin unin kansalaisuuden tukemista. Ja yhdeksän puhujaa oman itseni lisäksi, joten meillä on tässä sitten myöskin muutama minuutti varattu aikaa kysymys- ja vastausosiolle. Ja, ja tämä ensimmäinen paneeli, joka kestää puolitoista tuntia, koskettaa, koskettaa nimenomaan tätä aihetta, jonka mainitsin, mutta käsittelemme 1976 vaalilain uudistamista, joka tarkoittaa siis Euroopan parlamentin vaaleja. Puhumme myöskin sähköistä demokratiasta ja sen merkityksestä Euroopan demokraattisen järjestelmästä ja myöskin mahdollisuudesta vahvistaa osallistavaa demokratiaa kansalaisaloitteiden kautta. No, Euro- Euroopan vaalit, niin tämä on hyvin monimutkainen. Tähän liittyy myöskin artaluonteisia valintoja ja näistä tulee entistä haastavampia kun pääsemme sitten Euroopan vaaleihin, eli Euroopan parlamentin vaaleihin. Joskus unohdamme myös eh, tämän lainsäädännön ja meidän täytyy muistuttaa itseämme, että kun ajatellaan Euroopan parlamentin vaalitapaa, niin sen täytyy olla joko yhtenäinen tai sen täytyy perustua yhteisille periaatteille. Ja tämä antaa parlamentille oikeuden myöskin valmistella nämä vaalit. Ja kuten tiedämme, emme onnistuneet saavuttamaan tätä Euroopan parlamentin vaaleja hallinnoidaan edelleen kansallisen lainsäädännön mukaan ja näillä on hyvin erilaiset lähestymistavat kuitenkin asioista, jotka ovat perustavanlaatuisia, kun ajatellaan kansalaisuutta ja Euroopan kansalaisuutta näiden sopimusten kautta. Myöskin kun ajatellaan lähestymistapojen ja valintojen monimuotoisuutta kansallisella tasolla, se aiheuttaa tarpeetonta monimutkaisuutta. Kun me valmistelimme tätä uutta vaalilakia, niin tarkoituksena nämä oli koskettaa kansalaisten mukaan ottamista ja myöskin tätä vaalilakia. Tarkoituksenamme on myös vaikuttaa siihen, että saadaan aikaiseksi eurooppalainen ulottuvuus, jossa poliittisia aiheita tuodaan mukaan myöskin tähän vaalikeskusteluun. Ja tarkoituksena on myöskin parantaa vaalien järjestämisten laatua ja myöskin tulosta esimerkiksi avoimuuden ja tehokkuuden kautta. Ja kaikki nämä olivat todellakin tavoitteita niin, että tästä, tätä lainsäädäntöä voitaisiin parantaa ja uudistaa. Korostan hyvin vahvasti, että ehdotuksessamme tarkoitus ei ole mitään täyttä yhtenäisyyttä hakea, vaan pyrimme saamaan kansalliset vaalijärjestelmät lähemmäksi toisiaan. Haluamme hyvää, mielestäni tämä on hyvä ehdotus, tasapainoinen ehdotus. Tässä tässä päätöslausunnossa, mutta tarkoitus on koskettaa myöskin menettelyä. Ja me jätämme kuitenkin jäsenvaltioille pelivaraa yksittäisille jäsenvaltioille, mutta myöskin neuvostossa. Ja tämä koskettaa koko joukkoa asioita. Me olemme valmistelleet tätä uutta vaalilakia kahden esittelijän kautta. Ja haluaisin nyt antaa puheenvuoron kollegalleni joka kanssa olen tehnyt yhteistyötä tässä asiassa. Joulainen, puheenvuoro on sinulla ja sinulla on nyt viisi minuuttia aikaa puhua. Yeah, thank you very much, uh, Danuta, and I welcome everybody who came to this uh, very important... Kiitoksia, toivotan kaikki tervetulleeksi tähän kuulemistilaisuuteen. Ei minulla ole ongelmaa viiden minuutin kanssa, koska mainitsit jo lähes kaiken, mikä on tässä ehdotuksessa, jonka hyväksyimme AFKO-valiokunnassa ja sitten myös täysistunnossa. Se ei ollut kovin helppoa, mutta kuitenkin siinä onnistuimme ja meidän täytyy onnitella itseämme. Parlamentin aloiteoikeus toteutui tämän ehdotuksen myötä. Osallistava demokratia Euroopassa sillä on tärkeitä ajankohtia, kun viiden vuoden välein valitsemme ainoan trans-eurooppalaisen parlamentin. Tämä on siis suoraan ja vapaasti valattu parlamentti ja se yrittää kansalliset rajat. Nyt on edes kerta, kun osallistun vaalikampanjointiin. Joka kerta olen aina toivonut, että tilanne paranisi, mutta se aina vain huononee. Ja yksi syy on siihen, että ihmisillä ei ole sellaista käsitystä, että ne ovat eurooppalaiset vaalit. Se on kansallinen vaalikampanja, kansallisia keskusteluja ja nationalismi kasvaa. Ja tässä tarkastellaan eurooppalaisia kysymyksiä ainoastaan kansallisesta näkökulmasta myös Euroopan vaaleissa. Ja tämä ei voi mennä hyvin eikä se menekään hyvin. Ja siksi onkin korkea aika uudistaa ehtoja, mitä todellisiin eurooppalaisiin vaaleihin tulee. Tiesimme, että tämä on kunnianhimoinen tavoite, mutta neuvosto pystyy yksimielisesti päättämään eurooppalaisesta vaalipiiristä, eli voitaisiin valita edustajia 28 maasta ja parlamentti on vaatinut sitä jo 20 vuoden ajan. Tämä on vaikeaa ja monet tulevat sitä vastustamaan, mutta tämä olisi kyllä läpi murto, että olisi todellinen eurooppalainen kampanja, euro, käteisen eurooppalaista keskustelua ja eurooppalaiset puolueet voisivat päättää eurooppalaisista listoista, ehdokkaista joita kaikki kansalaiset voisivat äänestää. Tämä olisi todella hienoa, mutta me tiedämme, että se on erittäin kunnianhimoista. Meillä ei ehkä tämä mahdollisuutta ole vuonna 2019, mutta ehdottaisimme, että nämä huippunimet, huippuehdokkaat olisivat sellaisia, jotka puoluekongressissa äänestettäisiin 12 viikkoa ennen vaaleja. No tämä pääehdokas, huippuehdokas oli huomattava askel eteenpäin. Näin tulisi toimia vuonna 2019. Tiedämme, että tätäkin vastustetaan. Ne, jotka eivät halua eurooppalaista ulottuvuutta, he eivät halua tällaista kärkiehdokasta. Vastustusta on ollut neuvostossa. Siellä keskustellaan tästä ehdotuksesta. No sitten kolmas kohta liittyy liittyy eurooppalaisten poliittisten puolueiden näkyvyyteen. Minä olin käsittelemässä myös ohjesääntöä, mutta tässä ei nyt voida toimia, koska käydään taistoa toimivaltuuksista Joten me ehdotamme, että mitä kampanjamateriaalin tulee, TV-mainoksiin ja mitä äänestyslippuihin tulee, niin siinä täytyisi viitata Eurooppaan. Ja tätä kautta sitten ihmiset oppisivat eurooppalaisista puolueista. Tässä ehkä nämä kolme tärkeintä. Eli ensinnäkin tämä eurooppalainen ulottuvuus ja sitten Toiseksi haluaisin mainita avoimuuden ja vakavuuden, jolla Euroopan vaaleja valmistellaan. Me olemme kuulleet, että vaihtelee jäsenvaltioiden välillä 17.95 päivään ennen kuin ehdokkaat ovat tiedossa – ja pohdinkin, miten voidaan kampanjoita, jos 17 päivää ennen vaaleja ei tiedä olevansa ehdokas. No ei tätä nyt kovin vakavasti voi ottaa. Puole, työvaliokunnat valmistelevat aivan viime tipassa näitä listoja, joten monet eivät edes tunne ehdokkaita, koska he eivät voi tavata heitä. Joten me olemme asettaneet tai ehdottaneet aika rajoja, eli ehdotimme 12 viikkoa, eli kolme kuukautta ennen vaaleja. Toki voi kampanjoida, mutta <laughs> ei nyt sentään 17 päivää tai kaksi viikkoa ennen vaaleja. Tätä ei voi ottaa vakavasti ja tämä näyttää ainoastaan sen, että kansallisella tasolla Euroopan vaaleja ei oteta kovin vakavasti ja me haluamme muuttaa sen. Sitten tasa-arvo. Me haluamme sukupuolten välistä tasa-arvoa. Me haluamme, että myös naiset ovat edustettuina parlamentissa. Tätä täytyy parantaa. Puolet väestöstä on naisia. Ja kun me muutamme vaalilainsäädäntöä, niin tämä sitten painostaisi puolueita myös ähm, tarkastelemaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Hyvät ystävät, me olemme tehneet työmme. Mm, me parlamentti ja täysistun on tehnyt päätöksensä ja nyt pallo on neuvostolla, mutta uutiset eivät ole hyviä, siellä tarvitaan yksimielisyyttä ja aina joku maa vastustaa jotain, joten loppujen lopuksi vaarana, että siitä ei synny yhtään mitään ja se olisi kyllä sääli. Ja yhteiskunnan ja teidän kanssa meidän täytyy todella painostaa ja meidän täytyy saada liikettä aikaiseksi, että seuraavissa vaaleissa me saamme ne pragmaattiset ehdotukset. Me voimme parantaa tilannetta ja olen hieman häpeissäni, että hallitukset ja poliitikot, jotka puoltavat eurooppalaisia ratkaisuja, eurooppalaisia vastauksia, niin yhtäkkiä kun pitäisi toimia, eivät näin tee ja keksivät kaiken näköisiä argumentteja, miksi se ei ole mahdollista, ole mahdollista ja miksi näin ei voi tehdä joten meidän täytyisi toimia yhdessä ja luoda paremmat lähtökohdat todellisille Eurooppa-vaaleille vuonna 2019. En paljon kiitoksia. Minun täytyy sanoa, että hän ei ole nyt mikään roolimalli, jota tulisi seurata, koska hän käytti seitsemän minuuttia, eli me tarvitsemme nyt jonkun, joka tämä, tässä parantaa tätä ja viisi minuuttia. Ja seuraavaksi on sitten Ramon Hauregi puhe, puhe, vuorossa. Ja Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua yhdestä AFKO-valiokunnan aloitteesta, jonka parissa teimme työtä ja joka liittyy tiiviisti poliittiseen keskusteluun Euroopan unionista ja demokratiamme laadusta. Minulla oli kunnia ja ilo olla esittelijänä mietinnössä, jonka otsikko oli Sähköinen demokratia. Siinä on kyse siitä, että Demokratiamme ongelmat, niitä yritetään ratkaista tieto- ja viestintätekniikan keinoin. Näin voisimme parantaa asioita. Kun katsellaan demokratiaamme, demokratia kokonaisuutena Euroopan unionissa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa, voidaan todeta, että vakavia ongelmia – on. Meille, meidän on syytä puhua jopa todellisesta demokratian kriisistä. On olemassa Roderikin teoreema, joka sanoo, että mitä enemmän liikkuvuutta on, on, sitä enemmän demokratia heikkenee, sillä demokratia perustuu usein juuri kansallisvaltioiden käsitteeseen. Perinteistä ja liikkuvuutta on vaikea yhdistää perinteiseen demokratiaan. On olemassa todellinen kriisi, sillä on vaikea selittää hallinnon monimutkaisuutta ja päätöksenteon monimutkaisuutta. Voidaan puhua jopa kriisistä, sillä instituutioiden maine on tahraantunut korruption ja muiden vaikeuksien takia. Lisäksi voidaan puhua kriisistä, sillä poliittiset puolueet haluavat monopolisoida suhteet instituutioiden ja kansalaisten välillä. Voimme myös puhua kriisistä, sillä voisimme sanoa, että vanha yhteiskuntasopimus on nyt kriisissä. Tuo yhteiskuntasopimus, joka loi yhteyden valtion instituutioiden ja kansalaisten välille. Ihmiset ovat vihaisia, menisin jopa niin pitkälle, että sanoisin, että ihmisiä suututtaa näiden kriisien seuraukset. Julkiset palvelut ovat huonossa jamassa. Vaikuttaa siltä, että talouspolitiikka, jota on toteutettu, on aiheuttanut tiettyjä rajoituksia maailmanlaajuisten markkinoiden kontekstissa. Tämä luettelo vain jatkuu ja jatkuu ja voidaan siis tehdä johtopäätös, että demokratiamme on sairastunut. Voiko teknologia auttaa tässä? Me olemme laatimassa siis tätä mietintöä sähköisestä demokratiasta. Kyse ei ole siitä, että me uskoisimme, että tieto- ja viestintätekniikka ja internet olisivat jonkinlainen ihmelääke. Me tiedämme, että on perustavanlaatuisempia rakenteellisia ongelmia, mutta kannattaa kuitenkin tarkastella sitä, voisivat, voisiko ja viestintätekniikka antaa mekanismeja käyttöömme, joiden avulla voimme parantaa demokratian nykyistä tilaa. Hyvä puheenjohtaja, lopetan aivan pian. Halusin vain sanoa, että me jatkamme tällä mietinnöllä eh, jo kymmenen vuotta sitten aloitettua työtä. Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio ovat tehneet tämän eteen jo paljon työtä. On monia maita, joissa käytetään sähköistä äänestämistä ja joissa sähköiset julkispalvelut tai hallintopalvelut ovat pitkällä. Eli hyviä malleja on. Me yritämme siis nöyrästi myös tarkastella sitä, mitä on jo saavutettu ja mitä voimme tehdä tulevaisuudessa. Eli haluamme ottaa myös huomioon jo käyttöön otetut mallit. Kyse ei ole mistään teoreettisesta keskustelusta. On paljon tietysti myös tutkimuksia olemassa, mutta tässä mietinnössä on kyse ennen kaikkea siitä, että haluamme tarjota käytännöllisiä ratkaisuja jota demokratia ja kansalaiset hyötyisivät, ja jotta voimme varmistaa, että kansalaiset ovat paremmin yhteydessä instituutioihin. Me haluamme myös tehdä selväksi, että menneet kokemukset voivat auttaa meitä poistamaan tiettyjä myyttejä, sillä myyttejä on olemassa. Saatetaan uskoa jopa liikaa teknologian ihmevoimaan. On sellaisia tapauksia, jotka osoittavat, että lopparit hyötyvät läpinäkyvyydestä enemmän kuin kansalaiset. Me siis haluamme tarkastella hyviä käytäntöjä ja hyviä menneisyyden kokemuksia. Ja näin voimme siis parantaa demokratiaa. Kiitos. Kiitoksia seurauksesta edustaja Georgi Chetli. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset kaikille, jotka ovat täällä. Ja kiitoksia, että sain mahdollisuuden puhua teille täällä kansalaisuudesta. Ja varsinkin liittyen tähän Euroopan kansalaisaloitteeseen. No kansalaisuus minulle liittyy siihen, että pyritään sääntelemään vallan ja ihmisen välinen suhde. Voi olla hyvää ja huonoa kansalaisuutta. No, ihanne on se, jos kansalaiset voivat vaikuttaa valtion ja valtio vastaa. No, tämä on erittäin monimutkainen ja dynaaminen prosessi, koska molemmat osapuolet muuttuvat tässä prosessissa vastatessaan toisilleen. Euroopan unionin tasolla Euroopan kansalaisaloite on yksi niistä välineistä, jonka avulla pyritään varmistamaan kansalaisten vaikutusvalta Euroopan unionin toimiin. Pyritään vaikuttamaan Euroopan unionin toimintaan. No en nyt puhu yksityiskohdista, koska tämä on 11.4 artiklassa. Tarvitaan miljoonaa allekirjoitusta mistä tahansa aiheesta voidaan tämä menettely käynnistää. Ja merkitys tällä on se, että se heikentää komission monopolia lainsäädäntöaloitteen tekijänä, eli sillä on todellakin potentiaalia ollakseen aivan valtaisa väline. No nyt noin neljä vuotta sitten, tästä on jo, niin voin sanoa, että eh, näitä aloitteita on tullut koko joukko, niitä on otettu vastaan. Osa on vielä proseduurin alla. Allekirjoituksia kerätään ja tietääkseni, ellei jotakin ole nyt viime aikoina tapahtunut, yksikään ei ole johtanut mihinkään konkreettiseen, eli siis lainsäädäntöön. Mielestäni on aivan oikein sanoa, että se, tähän mennessä nämä aloitteet eivät ole olleet menestyksekkäitä. No pessimistit ja sellaisia on. Sanovat, että se on epäonnistunut, mutta minä en ole pessimisti. Mielestäni se ei ole epäonnistunut, mutta ei se nyt kuitenkaan, sillä ei mene kovinkaan hyvin. On, kovin paljon työtä on vielä tehtävänä. Meidän täytyy seurata tätä parlamentissa, perussopimusvaliokunnassa. Mutta Minusta vaikuttaa siltä, että komissio on ollut hidas vastauksessaan, näin kohteliaasti muotoiltuna. Eli tämä vastaaminen tässä ei ole toiminut hyvin. Ja tiedän, kun olen kuunnellut kansalaisyhteiskuntaa, niin siellä on sellaisia, jotka sanovat, että he pitävät sitä ajan hukkana, että siitä ei koskaan tule mitään. Jotkut sanovat, että ei kyllä, jotain vielä voidaan saavuttaa, mutta komission täytyy toimia avoimemmin tässä suhteessa. Kansalaiset, jotka ovat mukana, niin en nyt tiedä kuinka paljon allekirjoituksia tähän mennessä on saatu, mutta niitä on useita miljoonia. Yhdet sanovat, että no tämä on ajan hukkaa, tämä ei koskaan tule onnistumaan koskaan tule toimimaan. Ja he pohtivat, että miksi mistä on tullut euroskeptikkoja. No oma kantani on se, että toivoisin, että tämä väline toimisi, mutta kyllä aika paljon sitä täytyy vielä työstää ja todellakin toivoisin, että näihin suhtauduttaisiin avoimemmin myöskin ylemmältä tasolta näihin alhaalta tuleviin aloitteisiin. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos oikein paljon. Ja nyt sitten pyytäisin Euroopan komissiosta perusoikeus kansalaisuuspääosastolta Paul Nemitsiä käyttämään puheenvuoron. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Olemme erittäin iloisia, että saamme olla täällä, koska komissio edistää demokratiaa Euroopassa ja tässä parlamentti on tehnyt hyvää työtä. 79 suorat vaalit, sitten tämä kärkiehdokkuusta, vaan oli kiinni enemmänkin kiinni poliittisesta tahdosta eikä lainsäädöstä, koska vuoden 80-luvulla jo puhuttiin näistä kärkiehdokkaista. Ja tähän meni sitten melkein kaksi vuosikymmentä, että oli poliittimista tahtoa. Ja nyt Jolanen esitti parlamentin kannamme tuemme tätä, tätä kautta. Voidaan kodifioida kärkierkosta ja myös muita elementtejä. Tämä on tärkeää, että demokratia toimii. Tämä on ylämäkeä, tämä on menestystarina osittain, että meillä on paljon vielä edessämme. Tässä muutama fakta. Tämä liittyy tutkimukseen, joka on hiljattain tehty. Ja tässä vain muistutus, ähm, mikä oli äänestysprosentti, missä nyt ne minun kalvoni ovat, saisiko ne tänne. Niin toinen kalvo nyt sitten, kiitos. Eli niin tarvitsen sen toisen, tämä on ensimmäinen. No niin, haluaisin muistuttaa teitä. Kun otettiin kärkiehdokkaat mukaan, niin tämä vaikutti siihen, että äänestys innokkaasti kuusi ei enää laskenut ja oli enää 0,39 prosentin lasku havaittavissa. Mutta tässä on hyvin monimuotoinen kuva, mitä äänestysinnokkuuteen tulee. Joissakin maissa äänestysprosentti oli erittäin alhainen esimerkiksi Itä-Euroopassa – ja mitkä syyt olivat, siitä voidaan keskustella, mutta osa syy saattaa olla, että kansallinen tuntemus demokratiaa kohtaan on ollut tässä taustalla. Komissio tekee raporttia myös äänestysprosentista aluevaaleista ja me olemme nähneet, että siinäkin on ollut laskua havaittavissa. Alhainen äänestysprosentti ei liity ainoastaan suuntaan Eurooppaan. Tämä pitää pitää mielessä. Me näemme tätä kaikilla tasoilla, ennen kaikkea myös alueellisella tasolla. Eli tämä argumentit, että Eurooppa on niin kaukana ja kansalaiset eivät sitä ymmärrä, niin tässä täytyy olla varovainen, koska aluepolitiikka on lähellä ja silti äänestysprosentit ovat alhaisia. Nyt tässä hyvin pienten ja isojen demokratia-aiheiden välillä. No, mitä ovat pieniä demokratia-aiheita? 14 miljoonaa eurooppalaiset, jotka asuvat muissa jäsenvaltioissa, saavatko he äänestää, tietävätkö he oikeuksistaan. Ja suuri demokratiakysymys on, että toimiiko demokratia Euroopassa. Tässä täytyy tehdä eroja. Me hyppelemme tässä erittäin rytmisesti yhdestä aiheesta toiseen ja sanon aina, mistä on kysymys. Ja tämä liittyy nyt pieneen demokratiaan. Eli tietävätkö ihmiset, kansalaiset, että kansalaiset toisessa maassa saavat äänestää, eli nämä 14 miljoonaa 67 prosenttia Euroopassa tietävät, että vaikka he asuisivat toisessa jäsenvaltiossa, he voivat äänestää. No niin, ja rytmisesti siirrymme nyt suureen demokratiaan. Mm, mm, mitä sitten nämä 400 miljoonaa äänestäjää. Ei tässä nyt ole mitään kovin yllättävää. Ainakaan poliitikon näkökulmasta ihmiset haluavat tietää, miten politiikka vaikuttaa heidän päivittäiseen elämäänsä, 84 prosenttia. Sitten ehdokkaiden tavoitteet, mutta sitten myös kärkiehdokkaan tavoitteet erittäin tärkeä, 77 prosenttia. Tämä on ensimmäinen viittaus siihen, että kärkiehdokkuus on hyvä asia. Ja sitten 72 prosenttia sanovat, että olisi hyvä, että kampanjamateriaalissa täytyisi olla myös linkki puolueperheeseen. Sitten taas hyppäämme pienen demokratian, nimittäin Nämä 14 miljoonaa, tämä on erittäin rytminen esitys. Me hyppelemme tässä edes takaisin, eli 21 prosenttia. Eli 21 prosenttia muissa maissa jäsenvaltioissa kohtasivat ongelmia Eurooppa-vaaleissa ja aluevaaleissa. No niin, tämä näyttää mielenkiintoista. 51 prosenttia 14 miljoonasta kohtasivat hallinnollisia taakkoja, mitä vaaliluettelon tulee. Tämä ei ole siis suuri demokratia-aihe, josta parlamentti on kiinnostunut. kiinnostunut. Mutta kun me keskustelemme kansalaisten oikeuksista, niin tämä on erittäin tärkeää ja taas siirrymme sitten tähän niin suurempaan kuvaan eli kansalaisten mielipiteitä, mitä kautta olisi helpompi äänestää Euroopan vaaleissa. Ai anteeksi, tämä onkin tätä pientä demokratiaa koskee 14 miljoonaa. Eli tässä yksittäiset kirjeet, jossa selitetään, kuinka voi rekisteröityä ja äänestää, sitten automaattinen rekisteröinti vaaliluetteloon. Ja sitten seuraava tässä palaamme taas isompaan äh, demokratiaan, eli täytyisi ähm, niin, päästä mm, osallistumaan tällaisen poliittiseen tiedottamisiin. Kun puhutaan kärkiehdokkaista, niin nämä ehdokkaat saivat julkisuutta. He vierailivat monissa jäsenvaltioissa ja sitten hyvä näkyvyys sosiaalisessa mediassa, mutta sitten kun he keskustelevat, niin joskus oli maakohtaisia estoja, mitä näiden keskustelujen lähettämiseen tulee. Ja tähän me olemme, tämän me olemme ottaneet esille yhtenäismarkkinakeskustelussa. Kun käydään poliittista keskustelua, niin täytyisi estää maakohtainen esto, mitä poliittisiin viesteihin tulee. Tämä ei ole tärkeää ainoastaan Euroopan vaaleille, niin että ihmiset näkevät nämä keskustelut kärkiehdokkaiden välillä, jos sellaisia on esimerkiksi Italiassa, että se näkyy sitten koko Euroopassa, mutta tämä on myös erittäin tärkeää demokraatille meidän jäsenvaltioiden sisällä. Tämä on erittäin tärkeää pitää tämä mielessä. Me tarvitsemme poliittisia uutisia, joiden täytyy myös pystyä ylittämään maiden rajat, eli jos käsitellään median monia, monimuotoisuutta, niin siitä saa myös tietoja. 53 prosenttia sanoi, että, että he olivat osittain tyytyväisiä tietoihin, mutta kuitenkin juuri tätä maakohtaista estoa kritisoisin. Sitten 83 prosenttia oli kiinnostuneita siitä, että he saisivat enemmän tietoa ja 91 prosenttia uskoo, eli tämä rajat ylittyvä tiedon välitys auttaisi siinä, että pystyy muodostamaan paremmin poliittisen mielipiteensä. Sitten viimeinen äh, on vanhaa kauraa. Internet, sosiaalinen media, Google, Twitter, Inten, ähm, Facebook, niistä on tullut erittäin tärkeitä. Ja vasta vastaajat kertovat, että internet on Ensimmäinen tiedonlähde ja sitten sosiaalinen media, en tiedä. Mutta nämä ovat kuitenkin erittäin paljon tärkeämpiä kuin televisio ja radio ja sanomalehdet. Eli siis internet ja sosiaalinen media, sieltä tiedot saadaan. Ja lopuksi haluaisin ehdottaa, kun yritetään saada ihmisiä liikkeelle osallistumaan eh, Euroopan demokratiaan, niin meidän täytyisi kertoa konkreettisia tarinoita, että parlamentti voi saada aikaiseksi muutoksia ja haluaisin nyt sanoa, mistä meidän tulisi keskustella enemmän. Esimerkiksi tietosuojan muutokset. Tulos olisi ollut erilainen, jos ei olisi ollut näin 20 aktivistia ja kuten Max Schrems Viinistä, jotka olivat mukana täällä Brysselissä vastustamassa suurten yritysten lobbausta. Ja tällainen menestystarina ja ihmiset sen taustalla vetoavat ehkä ihmisiin enemmän, kun he pohtivat sitä, että että onko demokraatilla jälkeen, paremmin kuin jos vedotaan lainsäädäntöihin. Ja hyvä uutinen on se, että se ei ole ainoastaan järkevää osallistua demokratian, vaan myös tuomioistuimet eh, ottavat huomioon eh, nämä kysymykset. Max Schrems eh, sai tärkeän tuomion liittyen Safe Harbor-kysymystä sitten nämä digitaaliset oikeudet ja siihen liittyvät tapaukset. Eli siis tuomioistuin vastaa kansalaisyhteiskunnan tarpeisiin ja sitten parlamentti, jossa muutamat, no toki lobbarit ovat tässä toisella puolella, niin saavat muutoksia aikaan, joten meidän täytyy kaikkien kertoa näitä menestystarinoita, joissa kansalaiset ovat osallistuneet onnistuneen demokratian muodostamiseen. Kiitos. Match Director Nemitz. Paljon kiitoksia pääjohtaja Nemitz. Ja nyt haluaisin käyttää mahdollisuuden kertomuksen, että me tarvitsemme tässä Euroopan komission tukea, kun neuvottelemme neuvoston kanssa tästä vaalilainsäädännöstä. Ja sitten Andrew Duff, aikaisempi kollega, hän on yksi eurooppalaisimmista eurooppalaisista, ja hän saanut puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo olla tänään tässä tilaisuudessa ja voida onnitella esittelijät, jotka ovat esittelijöinä mietinnössä vaaliuudistuksesta. Onnittelut nyt siitä, että tämä mietintö on tullut hyväksytyksi. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että vaaliuudistus on paljon tärkeämpi aihe kuin miltä se näyttää ja se on myös paljon vaikeampi toteuttaa kuin mitä ajateltaisiin ja epäilen tai itse asiassa tiedän, että tämä on se syy, miksi Perussopimus antaa parlamentille oikeuden tehdä elo- aloitteita vaaliuudistuksesta. Miettikääpä vain, miten vaikeaa tämä olisi komissiolle, jos komissiolta pyydettäisiin aloitteita kattavasta ehdotuksesta vaaliuudistuksesta. Olen varma, että neuvosto on tyytyväinen siihen, että sille annetaan ehdotus sen sijaan, että se joutuu itse tällaisen ehdotuksen tekemään. Yksi perussyistä tässä demokratian kriisissä koko Euroopan mantereella on se, että kansalliset poliittiset puolueet eivät ole onnistuneet selittämään tätä Euroopan yhdentymisen hanketta. Ne ovat oikeastaan luovuttaneen. Jotkut poliittiset puolueet eivät edes tiedä itse tarpeeksi Euroopan yhdentymisestä. Jotkut poliittiset puolueet ovat kateellisia toimivallasta, jota on annettu Euroopan parlamentille. Ja jotkut, tässä pitää nyt olla aivan suorasanainen, jotkut kansalliset poliittiset puolueet kerta aivan kuvattavalla tavalla suhtautuvat sellaisiin aiheisiin, kuten pakolaiskriisi, jo, joiden edessä Eurooppa nyt seisoo. Mielestäni siis päätavoite meidän toiminnassamme pitäisi olla se, että korvaisimme kansalliset puolueet, täydentäisimme kansallisia puolueita vahvoilla Euroopan tason poliittisilla puolueilla, eh, jotka sitten haastaisivat kansallisen tason poliittisen luokan. Nämä Euroopan tason poliittiset puolueet kilpailisivat toistensa kanssa poliittisesta vallasta ja äänistä parlamentin paikoista sekä komission viroista. Ja tietysti ne kilpailisivat poliittisissa kysymyksissä. Kansallisten poliittisten puolueiden heikentyminen on nähtävissä kansallisten parlamenttien äh, valvontamenettelyissä. Nyt on olemassa kolme tai neljä kan- kansallisten parlamenttien protestia, virallista protestia tuosta päätösluonnoksesta, joka koskee vaali lain muuttamista. Pöytäkirjan alaisuudessa Tietenkään nämä protestit eivät ylitä niin sanottua keltaisen kortin kynnystä, mutta kaiken kaikkiaan nämä protestit ja kansallisten parlamenttien nurina meidän vaaliuudistus eh, ehdotuksestamme on otettava vakavasti. Meidän pitää selittää kansalliselle tasolle, missä kohdassa toissijaisuusperiaate todella pätee, kun yritetään luoda yhdenmukaista vaalimenettelyä. Meidän pitää vastata kritiikkiin siitä, että Euroopan parlamentti on sekä menneisyydessä, minä olen myös ollut aikaisemmin Euroopan parlamentissa, Euroopan parlamentti on siis menneisyydessä, mutta myös nykyäänkin liian vähän selittänyt omia ehdotuksiaan. Nyt tämä päätösluonnos yrittää tehdä yhteyden tämän yhteisen Euroopan laajuisen vaalipiirin tämän kärkiehdokas aloitteen kanssa, mutta ehdotus kuitenkaan ei ole vielä tarpeeksi tarkkaa, jotta se voisi olla perustana kolmikanta neuvottelulle, jossa voitaisiin saada sopimus neuvoston kanssa aikaiseksi. Parlamentti on tietysti oikeassa, kun se yrittää tämän aloitteen pelastaa, mutta pelkäänpä, että jos ei tehdä konkreettisempia ehdotuksia Euroopan laajuisesta vaalipiiristä primaarilainsäädännössä, varmaankin vuonna 2019, jos näin jatketaan, otetaan ta- takapakkia vuoden 2014 edistykseen nähden ja parlamentin legitimiteetti heikkenee edelleen. Parlamentin legitimiteetti siis peris, perussopimus toimijana. Ei pitäisi aliarvioida tiettyjen, ehkä jopa monien Eurooppa-neuvoston jäsenten tahtoa ottaa takaisin valta tuossa menettelyssä, jossa va- valitaan seuraava komission puheenjohtaja. Haluaisinkin keskittyä tähän kysymykseen. joka aloitettiin parlamentin päätöksellä ja jo, jolle on saatu jatkoa Verhofstadtin mietinnöllä, joka siis kartoittaisi näitä perussopimusmuutoksia, joita parlamentti haluaisi saavuttaa. Tähän siis vaaditaan valmistelukuntaa ja mielestäni on mahdollista että saataisiin aikaiseksi vaalimenettelyn uudistus, saataisiin sitä sopimus ja niistä muista kysymyksistä, jotka siihen liittyvät esimerkiksi paikkojen sen jäsenvaltioiden kesken Euroopan parlamentissa. Tätä ei kuitenkaan välttämättä saada aikaiseksi ilman laajamittaista täysimittaista valmistelukuntaa. Toivon nyt, että Euroopan parlamentti valmistautuu tällaiseen menettelytapaan. Toivon, että parlamentti valmistautuu vaikuttamaan tällaisen valmistelukunnan työhön ja työmetodeihin. Parlamentti pitäisi myös valmistautua laajamittaisiin neuvotteluihin, joita tässä yhteydessä tullaan käymään. Mitä sitten tulee aikatauluun, voimme varmasti kaikki olla samaa mieltä siitä, että valitettavasti tämä kaikki ei tule luultavasti päätökseen ennen Euroopan parlamentin vaaleja kolmen vuoden päästä. Mutta on aivan keskeistä, että yritys vahvistaa ja syventää Euroopan parlamentin demokratiaa tällä eurooppalaisella tasolla. Se on keskeisen tärkeää poliittisten puolueiden kampanjoissa, mutta myös se on keskeisen tärkeää myös koko parlamentille ja komissiolle, sillä komissio tukee valistuneempaa ja mielenkiintoisempaa eurovaalikampanjaa kuin mitä tähän mennessä on nähty. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten pyydämme Yves Bertoncinia, jos hän on... Aha, hän on paikalla, hän on täällä. Hienoa, että pääsitte parlamentin ovista sisään. Mutta meillä on periaatteessa sääntö, että viisi minuuttia olisi puheen pituus. Ja nyt sitten palaisin tähän taas tähän sääntöön. Hän on siis Jacques Delors-instituutin johtaja. Thank you, sorry for the... Kiitoksia. Anteeksi, että tulen myöhässä. Kyllä, minulla oli vaikeuksia tuolla ovella. Puhun sitäkin lyhyemmin. Ja otan tässä heti nämä pointtini esille. Jätin asiakirjoja tuonne sisään tuloaulaan. Niitä voi sieltä käydä hakemassa No aivan lyhyesti näistä asioista, joista halusin puhua. Meidän EUn ja meidän pitäisi tässä toimia ikään kuin kvalitatiivisesti, eli ei pitäisi keskittyä ainoastaan tähän ulkoiseen vaihtoon. Ja tämä tulee olemaan noin 45 prosenttia niin kuin Yhdysvalloissa tai Sveitsissä – missä keskus ei ole näin tärkeä, ja mikäli tämä ei ole näin merkittävä asia, niin se ei ole suuri ongelma, vaan me tarvitsimme kvalitatiivisen laadullisemman, laadunmukaisen lähestymistavan ja pitäisi myöskin antaa ihmisille enemmän ikään kuin tietoisuutta siitä, mitä he voivat valita ja äänestää vaaleissa. Ja on myöskin hyödyllistä heille nähdä myöskin puolueiden ehdokkaita näissä mainoksissa. Ja sitten tästä kärkiehdokasta Jacques Delors-instituutissa me olemme tehneet työtä hyvin pitkään ja 2014 se sitten onnistui, mutta totta kai haluamme mennä pidemmälle – mutta on tarvetta nykyaikaistaa järjestelmää ja antaa poliittiselle puolueelle enemmän voimavaroja, koska tämä on usein ollut se puuttuva linkki Euroopan kansalaisten ja EUn välillä. Enemmän resursseja, enemmän rahoitusta. Tämä on siis kolmas kohtani. Ei ainoastaan taskurahaa näille poliittisille puolueille, Puhun Euroopan parlamentissa. Totta kai tiedämme, että historiallisesti Euroopan parlamentin ryhmät ovat tässä tärkeimmät toimijat. Ja sitten perustettiin poliittiset puolueet. Ja näitä puolueita pitäisi kohdella enemmän ikään kuin aikuisena antaa enemmän kuin taskurahaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pyritään EU-tasolla antamaan enemmän rahoitusta, ei siten, että otetaan rahat kansalaisilta, annetaan heille, vaan että olisi enemmän rahoitusta, koska yleiseurooppalainen toiminta maksaa enemmän, mutta tässä halutaan Euroopan kansalaisia mukaan, tai ainakin, että he ovat tietoisempia asioista, kun he tekevät valitansa. Siis ei ainoastaan enemmän varoja, vaan myös lainsäädäntöön muutoksia näihin poliittisiin järjestöihin ja puolueisiin, jotta ne ovat aktiivisempia vaalikampanjan kanssa, koska on olemassa rajoituksia, jotka estävät poliittisia ryhmiä ja järjestöjä olematta mukaan. Esimerkiksi heidän tulisi kouluttaa, kouluttaa ihmisiä, koska tämä auttaisi myöskin seuraavissa vaalikampanjoissa sitten. Sitten viimeiset kaksi kohtaa korostaa, että rahamäärä, jota myönnettäisiin, riippuu vaihtoehdoista, joita tarjotaan tai edistetään seuraavassa vaalikampanjassa 2014. Tässä valinnat oli tehty tietysti riippuen puolueesta, ja totta kai he saavat järjestäytyä niin kuin halusivat, mutta tämä oli avoin. Me voisimme mennä pidemmälle, voisimme tarjota kannustamia, taloudellisia kannustamia puolueelle voisimme auttaa niitä menemään pidemmälle. Että he avoimemmin nimittäisivät tiettyjä edustajia, joita olisi puolueen sisältä valittu, tai että olisi avoimia esivaaleja, kuten meillä on esimerkiksi Yhdysvalloissa. Mutta tämä on ehkä tavoite sitten toiselle kierrokselle, mutta Eli vara, rahamäärät riippuvat tuon esivaalijärjestelmän laajuudesta. No sitten vielä ehdotus, jonka Andrew Duff teki. Eli jo, jos olisi enemmän pan-eurooppalaisuutta tällä listalla, niin se voisi myöskin auttaa ehkä, tämä on vain ajatus, jos sen sijaan, että loisimme yleiseurooppalaiset listat, antaisimme taloudellisia kannustimia sille, että esimerkiksi puolet tai neljäs osa ehdokkaista olisi ikään kuin muu kuin maan kansalainen. Tämäkin voisi olla kannustin, että saisimme aikaiseksi Euroopan laajuista keskustelua ja ehkä myöskin enemmän osallistumista Euroopan kansalaisten taholta. Eli tämä halusin nyt sanoa viidessä minuutissa 40 sekunnissa. Paljon kiitoksia. Sitten palaamme komission suuntaan. Carmen Pricing, joka on yksikön päällikkö sidosryhmän kuulemisosastolla. On, on Kiitos. Palaan tähän kansalaisaloitteeseen, jota Schöpflin kommentoi ja kiitän Euroopan parlamenttia ja DG Justice-pääosastoa. Tämä kansalaisaloite on kaikki kaikkein nuorin. Se otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksen myötä ja asetuksen myötä, joka astui voimaan 2012. Se on siis vielä hyvin nuori. Käytän tämän viisi minuuttisen siihen, että annan teille yleiskatsauksen siitä, mikä mielestämme toimii kansalaisaloitteessa ja mikä ei toimi niin hyviä, mitä parannuksia voisi tehdä ja me olemme yrittäneet parantaa jo toimenpanoa ja meidän täytyy katsoa, mitä me voimme tehdä, että kaikki voisivat hyötyä tästä, että se toimeenpannaan ja että se olisi hyödyllinen väline, kun puhutaan demokraattisesta osallisuudesta. Yritän tässä antaa vastapainoa sille, mitä herra Söpsin sanoi, mutta suurimmaksi osaksi olemme varmasti samaa mieltä. Eli tämä astui siis voimaan 2012, se on viisi vuotta vanha, ja kovin vanha niin kuin sanoin. Eli mikä toimii? No, myönteisiä asioita, jotka täytyy myös ottaa huomioon. Meillä on 35 rekisteröityä kansalaisaloitetta komissiossa. Me emme tiedä lukuja, mitä tukemiseen tulee, mutta allekirjoituksia on yli 6 miljoonaa kolme onnistunutta aloitetta. Se ylitti miljoonan kynnyksen. Siihen komissio on vastannut ja meillä on tällä hetkellä viisi aloitetta, joihin kerätään allekirjoitusta, jotta päästään yhden miljoonan raja. Ähm, tässä ei ole mitään ennakkotapausta, eli tämä on todellakin ollut menestys, että asetus hyväksyttiin, että se on toimeenpantu mutta tietenkin meidän täytyy olla itsekriittisiä ja meidän täytyy sanoa, mitä puutteita siinä on. Eli mitä haasteisiin ja puutteisiin tulee, niin me olemme identifioineet useita. Ensinnäkin tässä on suuri tietotekniikkaulottuvuus ja se johtaa ongelmiin järjestäjille. Tämä online-keräysjärjestelmä on erittäin monimutkaista, siihen menee aikaa. Ja monet kansalaiset, jotka olisivat muuten kiinnostuneet, eivät halua käyttää tätä välinettä. Sitten vastuukysymys. Eh, eh, eli nämä järjestäjät eivät ole oikeushenkilöitä, se on ongelma. Ja sitten on haasteita liittyen aikatauluun josta on puhuttu asetuksessa. ja tässä yksityiskohtiin, mutta kuitenkin lyhyt lista, mitkä mielestäni ovat suurimpia haasteita. Ja sitten on suuri haaste, joka liittyy tietoihin ja vaatimuksiin. Ja monet eivät käytä tehokkaasti tätä. Ja tämä viittaa siihen, että on erilaisia vaatimuksia eri jäsenvaltioissa komission ehdotuksessa järjestelmä oli erittäin yksinkertainen, mutta jokainen jäsenvaltio haluaisi lisätä siihen sitten erinäisiä tietoja. Sitten oli yhteinen julistus ja jäsenvaltiot pyrkivät yksinkertaistamaan järjestelmää, mutta me emme ole päässeet kovinkaan pitkälle tämän asian suhteen. Eli nämä tietokysymykset ja monet kansalaiset jäävät sitten ulkopuolelle, mitä allekirjoituksiin tulee. Meillä ei ole tässä tarkkoja lukuja. Me olemme saaneet lukuja jäsenvaltioilta, mutta satoja tuhansia muun muassa Iso-Britannian kansalaiset, jotka asuvat ulkomailla, ja sitten kansalaiset, jotka asuvat EUn ulkopuolella, sitten Irlannin kansalaiset, jotka asuvat muualla Euroopan unionissa. No, mitä meidän täytyisi tehdä tilanteen parantamiseksi? Viestintä on erittäin tärkeää, että ihmiset ovat tästä tietoisia. Olen hyvä, on hyvä, että tämä kuulemistilaisuus käsittelee tätä. Meidän täytyy aktiivisesti kommunikoida tämän välineen olemassaolosta ja siitä, miten se toimii. No sitten nämä Me yritämme yksinkertaistaa näitä vaatimuksia, jotta tämä järjestelmä ei olisi niin monimutkainen, niin että kaikki kansalaiset voisivat hyötyä tästä järjestelmästä. Ja tällä hetkellä me tarkastelemme myös sitä, miten me voisimme paremmin käyttää sähköistä allekirjoitusta. Kun ECY-asetus astui voimaan, niin tässä on paljon kysymyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon, joten me tarkastelemme tätä asiaa erittäin tarkasti ja me yritämme yksinkertaistaa myös tekniset spesifikaatiot, mitä tähän online-keräysjärjestelmään tulee, mutta toivottavasti tätä kautta me voimme sitten yksinkertaistaa järjestelmää. Eli tässä tiedotetaan, yksinkertaistetaan ja varmistetaan, että kaikilla kansalaisilla teoreettisesti on mahdollisuus osallistua tähän eurooppalaisen kansalaisaloitteeseen. Eli meidän täytyy tehdä yhteistyötä toimielinten ja osapuolten välillä. Meidän täytyy ottaa huomioon nämä haastelistat ja asioita täytyisi parantaa. Komissio, neuvosto, parlamentti, sitten nämä konsultaatiot, kansalaisjärjestöt ja niin edelleen. Eli juuri mitä tulee näihin parannettaviin kysymyksiin ja pitäisikö asetusta vielä parantaa. Me olemme parlamentille lähettäneet kannanoton tammikuussa ja me sanomme, että me pyrimme nyt parantamaan niitä asioita, e, jotka eivät vaadi asetuksen muuttamisesta, mutta komission täytyisi varmaan pian tehdä muutoksia. Ja me odotamme myös talous- ja sosiaalikomitean kantaa ja tämä on tilanne muiden toimielinten kanssa tällä hetkellä ja parlamentti ja neuvosto ovat luoneet budjettikohdan eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle. Tätä ei vielä viime vuonna ollut. No, valitettavasti tässä ei kuitenkaan ole mitään määrärahoja vielä tässä budjettikohdassa, mutta askel askeleelta ja sitten ehkä seuraavassa budjettimenettelyssä mielestäni ehkä on jo rahoja tässä budjettikohdassa. Meillä on yhteiset tavoitteet kaikki toimii olemme meillä ovat sitä mieltä, että eurooppalainen kansalaisaloite pitäisi saada toimimaan, jotta kansalaiset voivat tehokkaasti käyttää tätä välinettä ja voivat käyttää sitten tätä kansalaisaloitetta. Kiitos. Now we would move to... Kiitoksia. Nyt sitten siirrymme Euroopan nuorisofoorumiin. Meillä on täällä yksi johtokunnan jäsen, edustaja Birpa Sörensen, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Minä edustan Euroopan nuorisofoorumia, joten puhun 10, 10 miljoonien nuorten ihmisten puolesta. Me olemme todistaneet, mikä riski piilee siinä, että kokonaan sukupolvin nuoria syrjääntyy ja menettää unelmansa. Me emme voi pitää demokratia itsestäänselvyytenä. Siihen käytiin pitkä tie ja kamppailu, mutta me todellakin olemme unohtaneet, että demokratia voidaan un- todella nopeasti menettää. 72 prosenttia alle 24-vuotiaista ei äänestä. Vähän, hyvin vähän nuoria pääsee poliittisiin virkoihin. Vain 1,6 prosenttia mepeistä on alle 26-vuotiaita. Ja itse asiassa tämä johtaa epäluottamukseen ja vielä vähäisempiin äänestysprosentteihin tulevaisuudessa. Nuoret eivät ole typeriä, jos he näkevät poliittisen järjestelmän, joka ei ole heidän mielestä järkevä. He eivät halua siihen osallistua. Jos kuullaan skandaalista toisensa jälkeen siitä, miten poliitikot ovat ja äänet, ää, nuoret eivät enää äänestä tai nuoret ryhtyvät äänestämään poliittisen järjestelmän ulkopuolella. Kun nuoret saavat kuulla, että ainoa tapa saada työtä on tuntea oikeat ihmiset ja, tai olla oikeasta perheestä, eh, silloin nuoret eivät enää halua osallistua. Minä olin Erasmus-opiskelijana Portugalissa viime vuonna. Olin siellä kuusi kuukautta mutta tuon kuuden kuukauden aikana Portugalissa oli niin monta korruptioskandaalia, että jopa minä, joka oikeastaan edistän tai äh, puollan Euroopassa demokratiaa, aloin olla epäileväinen. Tässä ei ole kyse kuitenkaan pelkästään Portugalista, vaan tällainen tilanne on olemassa joka puolella Eurooppaa. En näe, että EU ottaisi tämän niin vakavasti kuin sen pitäisi ja olen siksi hieman turhautunut. Nuoret eivät ole ikinä olleet poliittisesti niin aktiivisia kuin nykyään. Ei edes äh, vuoden 1969 äh, sukupolvia voi verrata nykyiseen aktiivisuuteen, vaikka poliitti, äh, poliittisesti äh, nuoret eivät välttämättä äänestä. He keskustelevat, he kirjoittavat netissä poliittisista mielipiteistään, heillä kestävä kehitys ja esimerkiksi maahanmuuttokysymykset ovat tärkeitä, mutta me ei, me, meillä ei saa olla kahta eri järjestelmää. Nuorten pitää olla osa olemassa olevaa järjestelmää. Tämä on ainoa tapa taata, että 20 vuoden päästä meillä on toiminta demokratia. Nuorisofoorumissa me olemme sitä mieltä, että eurooppalainen, eurooppalaisen politiikan on ymmärrettävä, että demokratiassa on kyse myös siitä, että opetetaan taitoja ja asenteita. Näitä ei ole välttämättä syntyessä. Tarvitaan myös nuorisojärjestöjen ja koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä osallistuva päätöksen ja politiikan teko. Me uskomme siihen, että, että pitäisi saada äänestysoikeus jo 16-vuotiaana, pitäisi, pitäisi poistaa äänestämisen esteitä, esimerkiksi pitäisi edistää sähköistä äänestämistä, automaattista rekisteröintiä ja joustavia mahdollisuuksia äänestää, jos ei asu samassa paikassa tai maassa, jossa on rekisteröityneenä. Jos nuoret otetaan mukaan päätöksentekoon ja annetaan heidän vaikuttaa päätöksiin, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä, niin silloin voitaisiin käyttää olemassa olevia rakenteita. Ja tämä on tietysti tärkeää, jotta kymmenenkin vuoden päästä meillä on vielä toimiva demokratia. Ja sitten viimeisemmäksi, mutta ei vähäisemmäksi, meillä on vahva kansalaisyhteiskunta ja me tarvitsemme myös vahvoja nuorisojärjestöjä. Näissä järjestöissä nuoret oppivat taitoja, oppivat väittelemään, oppivat kampanjoimaan ja oppivat muitakin taitoja, joita tarvitaan demokratiassa. En ymmärrä oikein, miksi tällaisia muutoksia tähän mennessä ole jo tehty. Thank you very much. Thank you also for respecting the, the time. Kiitoksia myöskin siitä, että pidit aikarajasta kiinni. Sitten viimeinen puhuja, Rova Adriana Kos. Hän on vetomuksen esittäjä, mutta tämä on siis 261 liittyy siis sähköiseen äänestäminen. Tämä oli yksi inspiraation lähteistämme, kun teimme ehdotustamme. Mutta tämä ei ole ollut mitenkään kovin tervetullut asia neuvostossa, joten meillä on tässä vielä kyllä kovasti ylämäkeä edessämme, mutta nyt annan puheenvuoron teille. Paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia kaikille siitä, että saan tulla tänne tekemään selkoa tästä vetomuksestani tänne Euroopan parlamenttiin. Tulen Sloveniasta. Olen nuori nainen. olen tässä nyt katsonut eri vetomuksia ja puhun tässä nyt myönteisistä ja kielteisistä tekijöistä ja sitten lopussa kerron johtopäätöksistä. Ja tämä ehdotus, jonka teimme Euroopan parlamentille, tämän ovat laatineet opiskelijat ja järjestöt. Kyseessä on siis sähköinen äänestys mepeille. Ja tässä nyt tarkoituksena oli kasvattaa nuorten osuutta äänestäjäkunnassa, koska esimerkiksi Sloveniassa tuo osuus on hyvin alhainen. Sähköinen äänestäminen Sloveniassa on ollut ajatuksena jo vuodesta 2003, jolloin Slovenian parlamentin jäsenet ottivat sen esille, mutta tätä ei ole kuitenkaan täytäntöönpantu tätä ajatusta. No tässä on kaksi konseptia. Meillä on siis tuo sähköinen äänestys, joka tarkoittaa sitä, että käytetään sähköisiä välineitä äänten laskeminen. Ja sitten on tuo i-äänestys, eli internet-äänestys. Siellä nuo äänet kerätään tämä e-äänestys Eli sähköinen äänestys on asia, jota käytetään tuossa verkkosivusta, verkkosivusta varten, eli i-äänestystä varten. Eli tässä nyt kysyttiin tai pyydettiin, että Euroopan unioni asettaa joitakin sääntöjä ja määräaikoja, mihin mennessä tämä ajatus voitaisiin panna toimeen. Me otimme tähän juuri mukaan myöskin Euroopan parlamentin jäsenet, jotta annamme ihmisille aikaa tottua tällaiseen uuteen äänestystapaan. Askel askeleelta lähestymistapa on tärkeä tällaisessa. No, vetomus esitettiin 2014, kuten mainitsitte, ja tämän jälkeen on keskitytty enemmänkin tuohon pakolaiskriisiin ja siirtolaisuuteen. Kuitenkin uskon, että sähköinen äänestäminen Siihen keskitytään enemmän, koska tekniikka on kehittynyt erittäin paljon viime aikoina. Meillä on internet ja niin poispäin, mutta sähköinen äänestäminen on kuitenkin jäänyt hiukan vähemmälle huomiolle. Meidän mielestämme sähköisen äänestämisen kautta äänestäjät voisivat äänestää riippumatta, missä he ovat äänestysajankohtana, siis missä maassa he sitten olivatkaan, kotimaassaan tai jossakin toisessa. Ja nettiportaali mahdollistaisi helpon tiedon saannin. Tämä olisi ratkaiseva asia, mutta toisaalta on myöskin esitetty varauksia liittyen esimerkiksi järjestelmän turvallisuuden. 2014 julkaistiin artikkeli, jossa äänestystä testattiin Virossa 2011. Ja johtopäätös oli se, että järjestelmä ei ole riittävän turvallinen ja avoin kaikenlaisille verkkohyökkäyksille. Minun mielestäni meidän ei tulisi syyttää järjestelmää, vaan meidän inhimillisen luottamuksemme puute on tässä avainasemassa. Me emme luota ihmisiin, vaan me oletamme, että he todennäköisesti käyttävät järjestelmää väärin. Politiikka on, ei ole enää niin tärkeää, koska on liikaa korruptiota ja tässä nyt täytyy tapahtua muutos, jotta sähköinen äänestäminen saataisiin juurrutettua. Se ei ole mikään ihmelääke, mutta se auttaa kuitenkin äh, hiukan muuttamaan ihmisten käsityksiä. No ehkä me olemme nyt käännekohdassa. Meidän pitäisi tehdä päätöksiä. Ja nyt haluan päättää. Karl Wemsin anekdootilla, joka kehitti tietynlaisen koneen ja hän haki investoijaa, sijoittajaa. Hän sanoi, että ihmiset eivät sijoita, sanovat, että meillä on hevosia ja koneet ovat liian vaarallisia ja katso, katsokaapa nyt, mihin me olemme joutuneet. Se, kiitoksia. Me olemme nyt päässeet puhujallista loppuun ja nyt sitten Annan teille kaikille mahdollisuuden puhua. Kukaan ei ole vielä pyytänyt puheenvuoroa, mutta te saatte. Meidän täytyy päättää 25 minuutin kuluttua. Muuten Teri Gabras ei ehkä tapa minua, mutta ainakin melkein. Barbara Spinelli on pyytänyt ensimmäisenä puheenvuoroa. Eh, E, a proposito della crisi della democrazia di cui si è parlato, e, meidän demokratiamme on kriisissä täällä, sanottiin. Tämä on asia, jota mielestäni tulisi pohtia. Ja meidän täytyy kuulla myös kriittisiä ääniä Euroopassa. Ja tähän kuuluvat myös kansalliset ja usein myös ulkomaalaisvastaiset liikkeet. Meidän täytyy saada aikaiseksi uusia osallistumismuotoja. Uusia osallistumismuotoja on kuitenkin kehittymässä. Ja nämä kriittiset liikkeet näyttävät myös sen, että äänestysprosentit ovat kasvaneet näiden liikkeiden myötä. Me olemme nähneet, mitä Saksassa tapahtui. Siellä oli osavaltiovaalit viime viikon loppuna ja yhteiskunta on jälleen politisoitunut. Tämä on erittäin mielenkiintoista. En hyväksy sitä, että äänestämättä jättäminen ei olisi ongelma Eurooppa-vaaleissa, kuten tohtori Bertocini sanoi, se on ongelma. Se todellakin on ongelma. Sehän on juuri yksi osallistumisen muoto ja äänestysprosenttien täytyy olla korkeampi. Ja tämä on juuri se asia, jonka otitte esille. Ja johtopäätökset, jotka minä tästä vedän, ovat, että tarvitaan rajat ylittäviä muotoja. Nämä ovat erittäin tärkeitä. On tärkeää nähdä, mitkä suuret aiheet ovat. Siellä tarvitaan myös rajat ylittävää politiikkaa. Ei tämä riitä ainoastaan, että puolueet saavat rahaa ja se, että saadaan muutama ulkopuolelta kansallisille listoille. Ei tämä vielä auta. Thank you, Margaret. Kiitos seuraavaksi Margarette Auke. Thank you very much for all your Kiitos näistä kaikista esitelmistä. Minä haluaisin kiinnittää huomioon erääseen seikkaan. On olemassa vahva väline Euroopan unionissa, joita ei oikeastaan käytetä melkein yhtään. Kaikissa eurooppalaisissa kansallisissa parlamenteissa on Eurooppa-asioiden valiokunta. Ja jos nämä valiokunnat, jotka joilla on toimivalta valmistella yhteisiä tapaamisia, jos näitä valiokuntia käytettäisiin oikein ja jos kansalliset parlamentaarikot tekisivät työnsä, heillä olisi paljon työtä. Jos näissä kansallisissa erityisvaliokunnissa valmisteltaisiin hyvin keskustelut ministerien kanssa, silloin voitaisiin osallistua, ei keltaisi keltaisilla korteilla ja muilla välinä esimerkiksi kansalaisaloitteella, vaan todellisella osallistumisella voitaisiin tehdä paljon. No tietysti se vaatii paljon työtä, ei se ilmaiseksi tule, mutta se auttaisi paljon siinä, että kansalliset parlamentit osallistuisivat enemmän ja se olisi todellakin äh, suuri parannus ja ministerit olisivat hyvin valmistautuneita keskustelemaan muiden jäsenvaltioiden kanssa siinä tapauksessa. Minä todellakin kiinnittäisin huomiota tähän välineeseen. Tämä väline on olemassa ja sitä käytetään ainakin omassa maassani. Tanskassa me vaadimme tätä vuonna 1993, kun meillä oli Maastrichtin jälkeen Edinburghin sopimus. Siis tämä väline on olemassa. Me saimme silloin sen aikaiseksi, mutta välinettä ei valitettavasti käytetä hyvin mitenkään tehokkaasti, jos nyt se lievästi ilmaistaan. We don't see the names, we don't... Emme näe nimiä. Niin. Voisitteko esitellä itseni? Niin. Olen Euroopan kansalainen ja puhun nyt myöskin siinä mielessä. Ja haluan nyt puhua, koska tänään me puhumme ja kiitos, että järjestitte tämän unionin kansalaisuus käytännössä osion. Ja tämä on siis, se on siis kans, kansallis, kansalaisuuden ohessa sovellettava asia, mutta se, se kuitenkin se, on siinä esteenä 51 prosenttia siis hallitukset ehdottavat kansanäänestyksiä, jotka menevät Euroopan unionin arvojen vastaisen suuntaan. Ja tämä tehdään kansallisen kansalaisuuden nimissä, ei Euroopan kansalaisuuden nimissä. Ja vaikka en ole näiden maiden kansalainen, niin kuitenkin oikeuksia rajoitetaan tässä mielessä. 10-11 vuotta sitten me järjestimme kampanjan siinä järjestössä, jossa työskentelen Tämä liittyi Euroopan perustuslakiin. Ja tämä nimi oli, että äänestäminen oikeuteisiin. No se ei ollut kaikkien niiden äänestäjien oikeus. Kyllä suurin osa äänesti sen puolesta, siis suurin osa jäsenvaltioista äänesti tuon perustuslain puolesta. Kaksi jäsenvaltiota ei, ja heidän kansalaisensa vaikuttivat kaikkien muiden EU-kansalaisten oikeuksiin, joten me teemme tässä jotakin väärin, jos emme anna myönteistä vastausta kaikille niille ihmisille, jotka kokevat, että eurooppalainen hanke ei enää vastaa tai puola omia arvojaan. Joten minun kysymykseni kuulunkin, joka on suuri demokraattinen kysymys, eikö meidän pitäisi perustaa perusoikeuksia, jotka menevät pidemmälle kuin Euroopan parlamentin ja paikallisvaalien valinta ja toimittaisiin niin, että Euroopan kansalaiset voisivat äh, äänestää kaikkialla, millä on eurooppalainen ulottuvuus. Kiitoksia sitten Rova tässä edessä. Sitten täällä oli myöskin yksi. Ja sitten ehkä päätän puhujalistan, koska täällä myöskin panelistit haluavat reagoida näihin. No niin, jos puhutte lyhyesti, niin kyllä sitten me voimme ottaa enemmän. Kiitos äh, Rova tästä edestä. Mi nombre es Gemma Martínez. Nosotros participamos en la consulta pública que lanzó la comisión y que acabó Hei, nimeni on Nämä Martínez, minä olin tuossa syyskuussa päättyneessä komission kuulemisessa mukana. Me halusimme todella keskittyä demokraattiseen osallistumiseen, liikkuvuuteen, kansalaisuuteen ja osallistavaan demokratiaan. Minä olen yksi, tai yksi niistä harvoista välineistä osallistua ovat Euroopan parlamentin vaalit. On vaikea kuitenkin vakuuttaa kansalaiset äänestämisestä, mutta jos on maan sisäisiä vaikeuksia, niin silloin äänestämään ei välttämättä, välttämättä lähdetä. Vuonna 2011 Espanjassa tehtiin vaaliuudistus ja noin kaksi miljoonaa espanjalaista, jotka asuvat Espanjan ulkopuolella, No meillä on hirveän vaikeaa äänestää euro, äh, äänestää espanjalaisissa vaaleissa. Vain kaksi prosenttia Espanjan ulkopuolella asuvista espanjalaisista pystyi viime vaaleissa äänestämään. Tämä on siis lisäsyy sille, miksi ollaan pettyneitä politiikkaan. Halutaan osallistua kyllä poliittiseen elämään, mutta tämä vaalilaki estää meitä Espanjassa tekemästä niin. Meidän parlamenttivaaleissamme vain 100 000 ulkomailla asuva espanjalaista pystyy äänestämään, eli alle 5 prosenttia. Minä haluaisin pyytää eurooppalaisilta instituutiolta sitä, että kaikki voisivat äänestää yhtäläisillä ehdoilla. Kiitos. Yes, please. My name is Gerald Christian Heinkes. I'm coming. Herra Heinkens, tulen Saksasta ja olen yhdessä perustanut Eurasokin. Tämä on voittaa tavoittelematon järjestö ja haluaisin esittää kysymykseni panelle herra Neemitsille. Voisit teko mainitan, kun puhutaan yhdistysten ohjesäännöstä, niin se parantaisi kansalaisaloitetta, koska kansalaisilla on oikeus järjestäytyä ainoastaan kansallisen lainsäädännön puitteissa. Ei ole siis mahdollisuutta järjestäytyä Euroopan tasolla. Toinen joulukuuta keskustelin Jean-Claude Junckerin kabinettipäällikön herra Selmayerin kanssa ja hän sanoi, että tämä komissio ei ryhtyisi toimiin tämän asian suhteen mutta mitä kymmeneen prioriteettiin, jotka Juncker mainitsi 15.9. Euroopan parlamentissa, ennen kaikkea kohta 10, jossa puhutaan demokratian vahvistamisessa Euroopassa. Onko siis totta, että Eurooppa ei ryhdy toimiin? Kiitos. I don't know. Meillä oli täällä naishenkilö, ai, anteeksi, mies. That's the one. Hello, Jill Baudres, my name. Um... Nimeni on Jill Baudres ja minulla on kysymys liittyen tuohon aloiteoikeuteen. Puhuimme tuosta eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja se on toinen väline ja minun kysymykseni kuuluu, mitä mieltä olette ihmisten pelosta, että henkilökortit ikään kuin laitetaan tähän järjestelmään siis se, että että ihmisille annetaan mahdollisuus tehdä tällainen aloite. Se tarkoittaa sitä, että he saavat mitä haluavat, vaan tämä ehkä otetaan huomioon, prosessoidaan ja sitten sanotaan kyllä tai ei. Mutta nyt meillä on siis nämä välineet tehdä tämä, mutta eh, tämä jää lekeä lyhyeksi Eli siis esimerkiksi tämä eurooppalainen kansalaisaloite on sellainen, että siinä ikään kuin voi ehdottaa jotakin, ja sitten katsotaan, että mitä tehdään. And then I will ask... No niin, täällä on nyt vielä viimeinen kysymys, sitten pyydän, että panelistit vastaavat. Sì, grazie. Buonasera. Alessandro Genki. Kiitos, nimeni Alessandro Genki. Punavan lyhyesti on ongelma, se ongelma, että äänestysprosentti nuorisokeskuudessa on hyvin alhainen, on todellakin keskeinen kysymys. Olen äh, Barbara Spinellin kanssa samaa mieltä siitä, että ei pitäisi löytää, etsiä teknisiä ratkaisuja, vaan sosiaalisia sellaisia. Pitäisi, estää, pitäisi poistaa esteitä. Äh, ihmiset käyttävät usein sosiaalista mediaa ja internettiä, ja tämä voisi olla yksi äh, osa ratkaisua. Joka, joka tapauksessa me emme nyt tarvitse välttämättä teknisiä ratkaisuja, kuten henkilötietojen salausta tai IT-yritysten avun käyttämistä, kaksoissalausta – No tietysti näistä pitää äh, kyllä vakavasti keskustella. Ja lisäksi meidän pitää myös poistaa sosiaaliset esteet. Nuoret äänestäjät, nuorten äänestäjien pitää myös nähdä päätöstensä vaikutukset. No niin, täällä nyt herran nimi itse. Teille esitettiin lukuisia kysymyksiä, te saatte aloittaa. Niin, kiitos muutama sana, jos ymmärsin kysymyksen oikein. Demokratia vastaan edustuksellinen demokratia no, on hyviä syitä, että edustuksellinen demokratia on olemassa. Mielestäni demokratia tämä ei ole parempi demokratia ja edustuksellinen demokratia siinä muodossa, kun meillä on sitä Euroopassa, ei kuitenkaan e, tätä osallistavaa demokratiaa sulje pois, koska se ei tarkoita sitä, että ihmiset menevät äänestämään, koska sehän on normaali prosessi, vaan se tarkoittaa sitä, että ihmiset ovat mukana ja voivat vaikuttaa äänestämisen lisäksi asioihin. Ja tässä nyt päästään takaisin tuohon tarinan kerrontaan. Meidän täytyy tulla paremmiksi ja nämä pitää saada nämä menestystarinat mukaan vaalikauden aikana ja muuttaa asioita täällä Brysselissä sen sijaan, että aina viitattaisiin artikloihin ja lakeihin ja niin poispäin. Ihmiset, demok- ihmiset demokratioissa tarvitsevat rohkaisua. Heidän täytyy ymmärtää, että he voivat muuttaa maailmaa eri tavalla kuin että heittävät Molotovin koktaileja pakolaiskeskuksiin. Joten tässä nyt pyritään, pyritään muuttamaan asioita normaalilla tavalla demokratian sisällä ja meidän täytyy täällä muuttaa paremmiksi Brysselissä. No, me haluamme rajat ylittävää toimintaa ja nyt me keskitymme poliittisiin puolueisiin, koska jäsenvaltioissa tilanne on se, jossa todetaan, että ainoastaan kansalliset, kansal, maan kansalaiset voivat luoda näitä puolueita tai olla, olla näiden puolueiden jäseniä. Ja jos nyt täällä komissio ei mitään tee tälle ja toteaa, että jäseniä ei voi olla, mutta olen kyllä kiinnostunut kuulemaan teidän ajatuksianne ja me sitten katsomme niitä, koska jotta voimme, tai siis kaikki mitä voimme tehdä, että ihmiset kiinnostuvat eurooppalaista demokratiasta on hyvä. No sitten tämä kysymys ihmisten äänestämisestä, kun he ovat lähteneet omista kotimaistaan. Tässä on kaksi koulukuntaa. Ensimmäinen sanoo, että ihmiset saisivat äänestää riippumatta siitä, missä he asuvat. Tämä on tämä kansalaisoikeuskoulukunta. Nyt jo ihmiset voivat paikallisvaaleissa äänestää siellä, missä he asuvat. Ja myöskin EU-vaaleissa tämä on näin. Ja sitten toinen koulukunta sanoo, että ihmiset, jotka lähtevät maistaan, heidän tulisi kuitenkin äänestää kotimaassaan. Perussopimuksessa koulukunta on se, että ihmiset äänestävät siellä, missä asuvat kun ajatellaan oikeusperustaa, että pakotetaan jäsenvaltiot hyväksymään se, että ne, jotka ovat lähteneet maastaan, voivat kuitenkin äänestää kotimaassaan, niin epäilen, onko tämä juridisesti mahdollista, koska ymmärrän kyllä, mikä tässä on taustalla, mutta kansalaisuuden konsepti on kuitenkin erilainen. Kiitoksia. Sitten Joulainen halusi sanoa jotain. Ja sitten George. Niin meidän pitäisi pyytää, että nuori sukupolvi osallistuisi Euroopan vaaleihin ja Euroopan demokratiaan. Ja siksi onkin suositeltu, että äänestysikä laskettaisiin 16. Itävallassa näin tehtyä muidenkin tulisi. Ja sitten me olemme myös ehdottaneet sähköistä äänestämistä. Lisäksi meidän täytyisi myös lisätä eurooppalaista ulottuvuutta. Tässä puuttuva lenkki ovat eurooppalaiset puolueet, eli mikä tahansa, mikä vahvistaisi eurooppalaisia poliittisia puolueita varsinkin vaalitaistossa. Ja juuri nämä eurooppalaiset listat olisivat tärkeässä asemassa, mutta myös kärkiehdokkaat täytyisi ottaa mukaan seuraavalla kerralla. Täällä Euroopan kansalainen kommentoi. Ja meidän täytyy olla varovaisia, että kansalaisuus ei käänny EU-kansalaisuutta vastaan – Eli tällaiset kansanäänestykset, niitä edistetään, mutta me olemme 28 maan yhteisö. Ja jos on päätös tehty yhdessä maassa, niin sitten on 27 jäljellä ja tämä on aika monimutkainen kysymys. No, mutta tämä on demokratiaa, kyllä. Mutta se on kuitenkin aika vaarallista. Ja meidän pitäisi puhua eurooppalaisesta kansanäänestyksestä tai Euroopan laajuisesta kansanäänestyksestä. Kiitoksia George Shetlin. Uh, Kiitos paljon. Eurooppalaista kansalaisaloitteesta mielestäni kaikki tuli jo selväksi, joten minun ei siitä tarvitse jatkaa vielä herra Nemitsin alustuksesta on akateemista todiste, todistetta siitä, että jos poliittista valtaa siirretään pois, pois poliittisilta toimijoilta kansalaisyhteiskunnan suuntaan, niin silloin itse asiassa äänestysprosentti laskee. Tämä on ö, monimutkainen järjestelmä, mutta näin on. Ja sitten vielä eurooppalaisista arvoista. Tämä kysymys tuli salin takaosasta. Ymmärsin kysymyksen niin, että on olemassa kiinteä valikoima eurooppalaisia arvoja, jotka ovat muuttumattomia, mutta mielestäni arvot kuitenkin kehittyvät ja niihin kohdistuu myös skeptisiä kysymyksiä ja demokratiassa on kyse siitä, että kuunnellaan kaikkia kansalaisia ja kaikkia arvoja. Jos me emme kuuntele kaikkea, niin silloin me kiellämme demokratian. Ja sitten vielä nuorelle sukupolvelle pitää muistaa, että kaksi ja kolmekymppiset nyt, nyt kaksi ja kolmekymppiset elävät jopa 130-140-vuotiaiksi, joten yhteiskunta ikääntyy kokonaisuudessaan, joten varmasti demokratian painopiste tulee olemaan yli 65-vuotiailla, niin kuin minulla. Andrew, ongelma on se, että sopimus tällä hetkellä on liian rajoittava. Siinä on liian paljon rajoitteita ja sellaisia asioita, mitä ei voida saavuttaa, kun pyritään parantamaan edustuksellista demokratiaa. Toivon, että parlamentti, kun se valmistelee pakettiaan seuraavaa sopimusta ajatellen, sisällyttää siihen päivityksen artiklasta 21 seutsopimuksesta. Otetaan mukaan kaikki EUn kansalaiset ja kansalliset kansanäänestykset näistä eurooppalaisista kysymyksistä. Se pitäisi myöskin höllentää niitä rajoitteita, joita kansalaisaloitteeseen liittyy siihen, että EU voi ehdottaa ainoastaan lainsäädäntöaloitetta on mielestäni absurdia. Olen aina ajatellut, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen tulisi olla ikään kuin liikkeen muoto, jonka tarkoituksena olisi velvoittaa toimielimet pohtimaan yleisiä kampanjoita poliittisissa uudistuksissa No mitä sitten tulee äh, kansallisten parlamenttien äänestykseen, olen samaa mieltä siitä, että tästä on kokemusta, varsinkin äh, Skandinaaviassa ne ovat melko hedelmällisiä, mutta se, että painotetaan liikaa korttien heilutusta – kansallisissa asioissa, niin kuin nyt olemme juuri nähneet brittien päätöksessä 19. helmikuuta, jossa neuvosto hyväksyi punaisen kortin, niin tässä mielestäni kyllä mennään täysin väärään suuntaan. No jos tämä olisi kiinni minusta, poistaisin varhaisvaroitusjärjestelmän täysin ja rohkaisin kansallisia parlamentteja ottamaan kantaa kaikkiin Eurooppaan liittyviin kysymyksiin joka tasolla, jokaisella tasolla valikauden aikana. Yes, thank you. Kiitoksia seuraavaksi Rova Sörensen. The question. Kiitos, reagoin siihen, ähm, mikä liittyy nuorten äänestysinnokkuuteen. Osallistava demokratia menee pidemmälle kuin äänestämiseen, se on aivan totta. Tässä ei ole ainoastaan teknisistä kysymyksistä kysymys, pyrimme lisäämään äänestysprosenttia Sosiaalinen media on myös osa ratkaisua, mutta usein kun keskustelen tästä poliitikkojen kanssa, niin kuulen, että otetaan nuoret mukaan ja siirrytään Facebookiin ja katsotaan, kuinka monta tykkäystä me saamme. Mutta tässä unohdetaan uusi sukupolvi, kun puhutaan päätöksenteosta ja politiikasta, joka vaikuttaa nuorten elämään en halua mitään erillisiä rakenteita, mitä osallistumiseen tulee, eli yksi nuorille ja toinen todellisille päättäjille. Ja meidän täytyy tarkastella sitä, miten me saamme nuoret mukaan olemassa oleviin rakenteisiin, ja äänestäminen on osa tätä. Ja on joitakin teknisiäkin ratkaisuja, joilla äänestysinnokkuutta saadaan lisättyä. Me pystytimme äänestyskoppia kirjastoihin, McDonaldsin ja kouluihin Tanskassa ja tätä kautta nuoret äänestivät, koska nämä äänestyskopit olivat siellä, missä nuoretkin. Me lähetimme tekstiviestejä nuorille ja muistutimme, että vaalit on kahden päivän päästä. Ja me lähetämme myös viestin, että tänä päivänä äh, on vaalit ja kun lähetimme tämän kaksi päivää aikaisemmin, niin se vaikutti paljon enemmän. Ja yksi teoria sen takana on se, että kun nuorilla on mahdollisuus äänestää, niin he etsivät myös tietoa, jotta he sitten voisivat katsoa, miksi he äänestävät sen puolesta, mitä he äänestävät. Eli on teknisiäkin kysymyksiä, jonka avulla nuoret pääsevät helpommin äänestämään. Tiedot he kyllä löytävät ja he seuraavat poliittista keskustelua. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vielä Carmen Pricing aivan lopuksi. Aivan lyhyesti, sillä eräs herra kysyi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Kysymys koski aloiteoikeutta ja kansalaisten vasten, vastahakuisuutta antaa yksityistietoja. Tämä kansalaisaloite nykyisessä muodossaan. Kansalaisaloite voi pyytää komissiota tekemään aloitteen, mutta komissio päättää lopun lopuksi. Eli komissiolla on aloiteoikeus, eikä tällä hetkellä voida mennä pidemmälle kuin se, mitä parlamentilla ja neuvostolla on välineitä olemassaan lainsäädännön ehdottamisessa. Samalla voin vahvistaa todellakin, että kansalaiset ovat vastahakoisia antamaan yksityisiä tietoja, jos ymmärsin kysymyksen oikein. Todellakin vastahakoisuutta on, ja tämä on yksi ongelmista kansalaisaloitteen toteuttamisessa. Eli tietojen monimutkaisuus ja se, määrä yksityistietoja, mitä jäsenvaltiot vaativat kansalaisaloitteen allekirjoittamiseen verrattuna sitten siihen, että kansalaisaloite ei ole sitova. Tämä epäsuhta on yksi valtava ongelma, joka pitää ottaa huomioon. No nyt me olemme jo menneet neljä minuuttia yli ajalle. Haluaisin kiittää kaikkia teitä, jotka osallistuivat, jotka osallistuitte ja olitte mukana täällä ja seuraava paneeli on varmasti ihan yhtä mielenkiintoinen tämäkin. Kiitoksia kaikille panelisteille. Thank you very much for... Kiitoksia, että lähdette ne, jotka lähtevät, ja kiitoksia, että jäitte tänne ne, jotka jäivät. Ei mitään reaktioita. Sorry? You can, you can use the, yeah. the Thank you. Uh... Kiitoksia. Niin, jotka nyt lähtevät, kiitoksia. Kiitoksia, jos jäätte tänne. Kiitämme kaikkia. Loistavaa. Tämä on aivan loistava. Kiitos. No niin, me aloitamme. nyt on viimeisen paneelin aika, neljännen paneelin aika tänään. Tässä käsitellään ihmisten oikeuksia kääntyä Euroopan unionin puoleen. Kaksi asiaa, joita käsittelemme nyt, on se, että pyritään parantamaan tietoisuutta siinä, miten EUn politiikan tekoon voi osallistua, ja sitten myöskin tuo vetomusoikeus teoriasta käytäntöön. Ensimmäinen puhuja haluan toivottaa tervetulleeksi kollegani edustaja Jude Curtin Darlingin. Edustaja Curtin Darling, te saatte nyt alustuspuheenvuoron. Seitsemän minuuttia. Teillä on seitsemän minuuttia, jos mahdollista pysyä siinä. Ei. Yritän parhaani näin päivän päätyttyä jo melkein. Ensin kerron hieman taustastani koska tämänpäiväinen paneeli on erittäin mielenkiintoinen minun näkökulmastani, koska olen vuodesta 2014 ollut parlamentin edustaja ja olin ammattiliikejohtaja ennen sitä ja neuvottelin monta vuotta työntekijöiden puolesta siis eh, Euroopan toimintojen ulkopuolella. Ja nyt olen itse eh, vetoomusvaliokunnassa ja pystyn kuulemaan, kuinka kansalaiset taistelevat omasta puolestaan ja omien huolenaiheidensa puolesta. Ja tämä on ollut erittäin mielenkiintoista toukokuusta 2014 lähtien ja olen etuoikeutettu. Tämä on minulle kunnia olla mukana vetoomusvaliokunnassa. Miksi se on etuoikeus? Koska uskon, että Euroopan tulevaisuus riippuu siitä, miten demokraattinen osallisuus toteutuu työpaikoilla – Esimerkiksi siis työoikeudet, sitten parlamentaarinen demokratia, Euroopan parlamentin vahvempi rooli ja sitten myös suora demokratia ihmisten oikeuksien kautta. Puhutaan sitten eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta tai vetoomuksista Euroopan parlamentissa. Joten vetoomusvaliokunnan toimet ovat lähellä minun sydäntäni, mutta ne ovat erittäin tärkeä. Se on erittäin tärkeää, koska se on aina osa parlamenttia, jonka toiminnasta kansalaiset päättävät. Eli esityslista pohjautuu siihen, miten kansalaiset toimivat. Ja me olemme silta kansalaisten ja e, Euroopan toimielinten välillä. Tämä on paras tapa, miten ihmiset voivat suoraan esittää huolenaiheensa, eivät ainoastaan edustajille, mutta myös komissiolle ja neuvostolle. Ja tämä kokonaiskuva tekee vetomusvaliokunnasta äärimmäisen tärkeän. Ja jos sallitte, minä tässä edustajana kritisoin hieman Euroopan parlamenttia, niin eh, muu parlamentti ei ole ymmärtänyt vetoomusvaliokunnan eh, vahvuutta ja haaste tulevaisuudessa on, että yhteys vetoomusvaliokunnan ja muun parlamentin kanssa saataisiin vahvistettua. Vuonna 2000 yhdeksän vetomusvaliokunta sai noin 2000 vetomusta, 2014 saimme noin 3000 vetoomusta, eli vetomusten määrä kasvaa jatkuvasti. Kaikkien vetoomusten täytyy käydä hyväksymismenettely läpi. Ne hylätään ainoastaan, jos menevät EUn toimien ulkopuolelle noin tuhat 70 hylättiin. Mutta jos me voimme löytää jonkun keinon hyväksyä ne, niin me teemme parhaamme, että kansalaisten huolenaiheet otetaan huomioon, vaikka tässä tarvitaankin joskus hieman mielikuvitusta. Mitä vetoomusten määrään tulee, niin se tarkoittaa sitä, että meihin kohdistuu paine vetomusvaliokunnassa, toki myös Euroopan parlamentin, komission neuvostoon. Eli meidän täytyisi parantaa sitä, kuinka me kohtelemme kansalaisten huolenaiheita ja meidän täytyy taata, että niihin vastataan huolellisesti ja nopeasti ja tehokkaasti on hyvin erilaisia tapauksia ja aiheita, joita nostetaan esille. Ja tämä tarkoittaa sitä, että edustajista tulee asiantuntijoita kaiken suhteen. Eli Tämä kyllä kuitenkin herättää kysymyksen liittyen resursseihin. Jotta me voimme käsitellä näitä eri aiheita, niin me tarvitsemme riittävät resurssit valiokuntana, jotta me voimme teknisesti käsitellä näitä kysymyksiä tietyssä ajassa. Mielestäni teemme suhteellisen hyvää työtä, toki asioita voi aina parantaa, mutta minun lasini on yleensä puoliksi täynnä. Ja olen ollut turhautunut vetoomusvaliokunnassa, koska jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat kielteisesti e- Euroopan kansalaisiin. Yksi esimerkki, esimerkiksi kun puhutaan äänestysoikeudesta, täältä puhuttiin jo aika, tästä puhuttiin jo aikaisemminkin. Eli kun tämä kysymys otettiin, otti esille yhdessä kuningaskunnan kansalaisten keskuudessa, jotka asuvat vain ulkopuolella, niin tässä pitäisi laajentaa näitä äänestysoikeutta kaikille maasta muuttaneisiinkin, mutta todellisuudessa tätä asiaa ei seurattu ja tästä syntyi kansanäänestys, jossa monet Ison-Britannian kansat eivät pysty äänestämään asiasta, joka koskee heitä ehkä enemmän kuin henkilöitä, jotka asuvat Isossa Britanniassa. Ja joskus kun huolenaiheita nostetaan esille, niin jäsenvaltiot eivät ole sitten mukana ratkaisemassa näitä ongelmia hyvää yhteistyötä on tehty oikeusasiamiehen kanssa ja uskon, että täällä joku vielä puhuu tästä, mutta sitten esimerkiksi eh, TTIP-kysymykset ja siihen liittyvät ja sitten maahanmuuttajiin ja Frontexiin liittyvät kysymykset. Ja me olemme näyttäneet, miten koordinaatio eri toimielinten välillä voi sitten eh, parantaa kansalaisten kannanottoja. Me teemme sitten eh, yhdessä muiden tahojen kanssa. Ja tämä on todellakin ollut tehokasta. Ehkä on hieman ristiriitaista, että kun EUsta kirjoitetaan kielteisesti lähes kaikissa jäsenvaltioissa, niin eh, henkilöt haluavat olla enemmän mukana näissä kysymyksissä ja, ja meidän täytyy toki sitten taata, että tämä toiminta on laadukasta. Ja tämä koskee tietysti myös minun maatani, UK, jossa me tulemme pitämään kansanäänestyksen, niin kuin sanoin, ja me tulemme päättämään siitä, että pysymmekö Euroopan unionissa. Vuonna 2014 oli enemmän vetomuksia yhdistyneiltä äh, kuningaskunnalta kuin, tai kuin Puolasta tai Ranskasta suunnilleen samankokoisista maista. Ja tähän on monia syitä, mutta lopetan kohtaan, mutta yksi asia, mikä tässä nousee esille, on, että vetomukset nähdään tärkeänä osa demokraattista osallistumista. Sitten vielä haluaisin ottaa kantaa siihen, miksi ihmiset haluavat tehdä vetomuksia, miksi he haluavat tulla kuulluksi. Tätä kautta äänensä kuuluviin. Vetomuksen jättäjät sanovat, että he saavat tätä kautta mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin suoraan Euroopan toimielimissä ja he saavat myös suoran vastauksen komissiolta, neuvostosta tai edustajilta. Tämä on yleensä viimeinen oljenkorsi Yleensä kun kääntyy vetomusvaliokunnan puolen, niin kaikki muut keinot on käytetty, on frustroitunut, vihainen. Ja se, että sitten Euroopan parlamentin edustajat kuuntelevat, niin tämä on ikään kuin kunnian osoitus näitä huolenaiheita kohtaan. Työntekijät ovat taistelleet oikeuksiensa puolesta ja lakko puolesta. Se, mitä täytyy pohtia, on, että monet vetomukset käsittelevät perusoikeuksia. Me täällä keskustelemme perusoikeuskirjasta ja vetomuksen välisestä suhteesta, mutta meidän täytyy löytää tapa taata, että perusoikeuskirja yhdessä vetomusoikeuden kanssa ja täyttää ihmisten odotukset, koska uskon, että tässä suurena vaarana on, että me nostamme odotukset ja sitten tämä ei onnistukaan, koska perusoikeuskirja asettaa tiettyjä rajoituksia. Eli yhteenvedonomaisesti vetomusoikeus on tärkeä osa eurooppalaista demokratiaa. Meidän täytyy tukea vetoomuksen jättäjien kuulemista. Meidän täytyy taata se, että valiokunta pystyy eh, järkevässä ajassa käsittelemään näitä asioita niin, että ihmisten ei tarvitse odottaa kovin kauan, ettei synny mitään sumaa, joten meidän täytyy myös käsitellä sitä kysymystä, miten perusoikeuksia käsitellään vetomusten yhteydessä. Ja meidän täytyy myös pitää yhteyttä kansallisiin vetomusvaliokuntiin, kuten esimerkiksi Skottiparlamentin eh, kanssa. Ja meidän täytyy vahvistaa tätä linkkiä myös Euroopan oikeusasiamiehen ja meidän täytyy myös saada muut Euroopan parlamentin edustajat tunnustamaan vetomusvaliokunnan työ, jotta me saamme sitten kansalaisten äänen kuulumaan paremmin Euroopan unionissa. Kiitos. Arvoisa kollega Kötön Daalin, paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta ja pitkästä alustuksesta. Paljon kiitoksia. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi rouva Beate Gminderin Himinder, joka on Euroopan oikeusasiamiehen kansliasta. Ja nyt annan puheenvuoron teille viisi minuuttia, mikäli mahdollista. Kiitos paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta olla täällä teidän kanssanne tässä kuulemistilaisuudesta ja kiitoksia kaikista tästä, näistä ylistävistä sanoista. Me teemme todella hyvää yhteistyötä vetomusvaliokunnan kanssa. No meillä on hiukan erilainen toiset valtuudet, eli me pyrimme tässä ikään kuin pyrimme kasvattamaan hallinnollisia standardeja ja pyrimme parantamaan tätä, näitä hallinnollisia standardeja Euroopan unionin toimielimissä ja eri virastoissa. Pyrimme sopeuttamaan tai vaikuttamaan näihin ihmisten huolenaiheisiin, joita heillä mahdollisesti on tuolla hallinnollisella puolella. Ja tästä syystä me otamme avoimesti vastaan näitä valituksia, joita tulee yksityisihmisiltä, yhdistyksiltä, järjestö, järjestöiltä. Kaikilla on mahdollisuus ottaa oikeusasiamieheen yhteyttä. Me saamme noin 4000 valitusta vuodessa ja meillä on samankaltaisia kokemuksia kuin vetomusvaliokunnan kanssa, että ikävä kyllä nämä eivät sovi mandaattimme, joten meidän täytyy eh, nyt eh, tuottaa pettymys näille ihmisille, jotka todellakin suuttuvat, koska meillä ei ole mandaattia ottaa näitä huolenaiheita huomioon, koska usein nämä liittyvät lainsäädäntöön kansallisvaltioissaan tai esimerkiksi poliittisiin asioihin, missä kotimaissa jotain on vaikea käsitellä. Näistä 400 ydin ydinvalituksista, jotka voidaan ottaa käsittelyyn, niin suuri osa niistä liittyy avoimuuden puutteeseen ja siihen, että ei saa asiakirjoja tai että osallistuminen ei toteudu ja tiedon saantioikeus ei toteudu. Esimerkiksi kokousten pöytäkirjat ja tällaista eivät ole saatavilla. Tämä on tietysti yksi suurista intresseistämme, että pyritään parantamaan, lisäämään avoimuutta, toimijoiden avoimuutta oikeusasiamies edistää tätä kaikissa poliittisissa sopimuksissa pyritään myöskin ottamaan näissä kansalaisten edut huomioon, koska jos tietää, mitä tapahtuu, voi osallistua ja voi myöskin tuoda oman äänensä esille poliittisessa keskustelussa. Yksi merkittävimmistä tutkimuksista tällä hetkellä on se, että miten päätöksen, miten avoimia he ovat päätöksenteossaan, ja puhun tässä erityisesti kolmikannasta parlamentin neuvoston välillä. Usein nämä tehdään, toteutetaan hyvin tehokkaasti ja se on hyvä asia, mutta nyt tässä tarvitaan avoimuutta, sitä voidaan lisätä ja sitä voidaan jakaa myöskin niiden, niille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita. No tärkeää meille on siis Eli olemme siis toimimme avoimesti, kuuntelemme ihmisiä ja kun ajatellaan niitä valituksia, joita me saamme, niin usein on tärkeää vain olla läsnä, kuunnella, keskustella kansalaisen kanssa, vastata näihin huolenaiheisiin. Uskon, että oikeusasiamies usein päättää, että toimielin on toiminut hyvin, eli ei ole tapahtunut mitään huonoa hallintoa. Mutta usein sitten kuitenkin valituksen esittäjän sanon, että on ollut hyvä, että on saatu, saanut tätä palautetta ja että on saanut tässä olla yhteydessä toimielimeen. No, me pystymme ratkaisemaan monia näistä valituksista, mutta yritämme myös parantamaan hallintoa totta kai. Ja meillä on myöskin tuollainen strateginen tutkimus liittyen tuohon kansalaisaloitteeseen. Tästä puhuttiin tänään mielestämme pitäisi paremmin järkeillä tai järkeperäistä, miksi tätä, näitä ei voida seurata. Ja nyt on ehdotettu, että olisi tietty elin, joka auttaisi ihmisiä ja ryhtyisi toimenpiteisiin, keräisi allekirjoituksia ja me olemme pyytäneet, että konkreettisesti parannettaisiin sitä, mitä komissio voisi tehdä. Ja sen Toinen strateginen asia liittyy näihin TTIP-neuvottelujen avoimuuteen. Te tiedätte, tässä tämäkin on johtanut avoimuuden lisääntymiseen siinä suhteessa, että mitä neuvottelutiimi tässä on esittänyt. Joten me keskitymme ensisijaisesti avoimuuteen, siihen, että otetaan ihmiset mukaan. Ja voin myös sanoa, että olisimme iloisia, jos näitä valituksia tulisi enemmän, jos voimme auttaa ihmisiä parantamaan EUn hallinnon standardeja ja pääsemään mukaan poliittiseen vuoropuheluun. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, rouva Gminder. Kiitoksia ja pysytte ajassa. Seuraava alustaja on herra Karl Heinz Lambert. Hän on ensimmäinen varapuheenjohtaja alueiden komiteasta. Tervetuloa, herra Lambert. Puheenvuoro on teidän. Kiitos paljon. Kun halutaan käydä vuoropalvelua, puhelua tarvitaan jonkun, joka puhuu ja jonkun, joka kuuntelee. Ja hyvä olisi, jos puhuttaisiin yhteistä kieltä, vaikka vuosikymmeniä ollaan yritetty parantaa osallistumista EU-ssa. Tänään päivänä on kuitenkin todettava, että tilanne on todella vaikea nyt. Euroopassa puhutaan paljon, mutta ei ymmärretä toisiaan, puhutaan toisten ohi. Ja jos on yksi asia, joka minua harmittaa nyt, kun olen ollut melkein 50 vuotta omalla alueellani ja Euroopan alueiden komiteassa politiikassa mukana, Minua harmittaa se, että, että tämä koko rakenne on heikko, sillä emme tarpeeksi jaa samoja arvoja. Ja minä tulen Belgian saksankieliseltä alueelta, joten siellä meidän naapureitamme ovat Saksa ja Luxemburg. Ja siellä näemme Euroopan lisäarvon joka päivä. Minulle kuitenkin oli shokki, kun jokin aika sitten jouduin rajatarkastukseen. Viimeisen edellisen kerran olin joutunut rajatarkastukseen aivan, ollessani aivan pieni poika. Ja tästä syystä mielestäni onkin juuri tärkeää antaa ääni takaisin eurooppalaisille kansalaisille, kansalaisille mutta meidän, meillä täällä on myös tietty viesti. Tää, tällä hetkellä Euroopasta puhuvat eniten ja koviten ne, jotka vastustavat Eurooppaa. Tarvitsevan katsoa viime viikonlopun kolmen osavaltion vaaleja Saksassa todetakseen, miten monet ovat ottaneet EUn vihollisekseen. EUsta on tullut jotakin, joka pelottaa, ei toivon lupaus. Meidän pitää nyt siis ottaa jälleen historia käyttöömme. Ja alueiden komitealla voi olla oma roolinsa, ja se haluaa olla tässä mukana, sillä se on jo pitkän aikaa ollut tärkeä paikka joka hoitaa osallistuvaa demokratiaa ja sitä, että osallistuminen hoidetaan mahdollisimman lähellä ihmisiä. Nykyisessä kriisissä on aivan selvää, että Euroopan viesti ei mene perille ihmisille asti. Ihmiset eivät puhu myönteisesti EUsta jos alue- ja paikallistasolla EUn viesti ei tule perille, tuolla tasolla, jossa alue- ja paikallispoliitikot ovat paljon lähempänä ihmisiä kuin esimerkiksi komission puheenjohtaja. Euroopan unioni antaa välineitä tälle vuoropuhelulle ja ponnistelee sen puolesta. Olemme nähneet siis puhuneet jo tästä eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Ja voitaisiin myös viitata näihin yhteyksiin, joita syntyy esimerkiksi tasa-arvon oikeuksien ja kansalaisuuden ohjelman yhteydessä. Tällaisia ohjelmia on paljon, mutta kaikki tämä ei riitä. Me tarvitsemme jotakin muutakin, jotta voimme edistää osallistavaa demokratiaa ja eurooppalaista kansalaisuutta. Alueiden komitea on hyväksynyt lausunnon, joka käsittelee sitä, miten voisi, voitaisiin parantaa EUn ja kansalaisten yhteyksiä. Ja pitäisi todellakin kohdata ihmiset heidän kontekstissaan ja puhua heille EUsta tavalla, jonka he ymmärtävät – Alueen komitea on järjestänyt myös keskustelutilaisuuksia Namurissa, Belgiassa, äh, muun muassa Kroatiassa, Espanjassa ja Italiassa sekä myös Liettuassa, Vilnassa. Ja paikallisessa tasolla olemme nähneet, minkä paljon mielenkiintoa näille asioille on, jos puhutaan kansalaisten ääntä, eikä tällaista teknokraattista kieltä. tällä jos sellaista käytetään, ihmiset ovat vielä pettyneempiä tilaisuuden jälkeen kuin sitä ennen. Meidän pitää luoda luottamusta kansallisten keskuudessa, jotta he uskovat EUn lisäarvoon. Nykyiset suuret haasteet, kuten esimerkiksi maahanmuuttokriisi, nuorisotyyttömyys, Brexit ja muut kysymykset ovat sellaisia, että ne voidaan selättää pelkästään todellisella osallistumiskulttuurilla. Ja päätöksentekoprosessia pitäisi tehdä osallistuvammaksi ja läpinäkyvämmäksi. Tehtävää on vielä paljon. Ei kuitenkaan pidä vaipua epätoivoon. Tästä kaikesta huolimatta, näistä kritiikeistä huolimatta, olen vakuuttunut, sillä itse asiassa minun ikäistäni miestä on enää vaike- vaikea äh, harhauttaa. Minä uskon silti eurooppalaiseen projektiin. Mikään nykyisistä haasteista ei ole sellainen, että yksittäiset maat voisivat ne ratkaista, joten meidän pitää jatkaa tätä ihmisten kohtaamista. Tätä jatkammekin alueiden komiteassa. Pitää edistää todellista osallistumisen kulttuuria ja yrittää konkreettisesti tehdä konkreettisilla aloitteilla tehdä töitä tämän eteen. Meillä on esimerkiksi Vallonien alueella Belgiassa tällainen aloite meneillään, jossa tutkimme uusia osallistumisen muotoja. Meidän pitää siis olla luottavaisia, mutta tämä taistelu ei ole vielä voitettu. Tarvitaan vielä paljon ponnisteluita, jotta voimme antaa Euroopalle välineet nykyisten haasteiden selättämiseen. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia, herra Lambert. Oh, ja meillä on ilo myöskin, että keskuudessamme on Jean-Paul Gosses, joka on Robert Schumann säätiön hallintoneuvoston jäsen. Oliko tämä näin? Alors, vous avez la parole. Merci, monsieur. Te saat puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. En nyt pala näihin sääntöihin, jotka, joihin eurooppalainen kansalaisaloite perustuu. Nimittäin eurooppalaisen kansalaisaloitteen toteutus on tärkeää ja siitä onkin on puhuttu. Tällaisena hetkenä, kun eurooppalainen demokratia etsii tapoja ja keinoja ilmaista paremmin kansalaisen odotuksia, eurooppalainen kansalaisaloite on väline, eurooppalaisen päätöksentekoprosessin dynamisoimiseksi ja demokratisoimiseksi. Mm, mutta me tarvitsemme kuitenkin kansalaisten valistamista, jotta nämä myönteiset vaikutukset tulevat esille, mutta tässä mielessä tarvitaan vieläkin enemmän ponnisteluita, ennen kaikkea kun idea, eurooppalainen idea on nyt vakavissa vaikeuksissa. Eurooppalainen hanke, joka on välttämättä välttämättömämpi kuin koskaan. Tarvitsee nyt herätyksen, mutta se ei ole mahdollista näissä nykyisissä olosuhteissa, jos emme tiedota säännöllisesti instituutioiden toimista, jos emme julkaise tutkimuksia ja ehdotuksia, jotta voimme helpottaa päätöksentekijöiden työtä. Lisäksi meidän pitää tehdä työtä näiden päähaasteiden eh, parissa, joita yhteiskuntamme kohtaa nykyään. Me voisimme siis auttaa, olisi tärkeää auttaa niitä tahojen työtä, jotka ponnistelevat eurooppalaisen idean edistämisen eteen. Suman säätiö on sellainen säätiö, että sen kotipaikka on Ranskassa ja Brysselissä ja sillä on yhteisyksikköjä kaikissa jäsenvaltioissa. Se on siis tunnustettu ääni, joka osallistuu julkiseen keskusteluun, jossa houkutuksena on kuitenkin tällä hetkellä käpertyä sisäänpäin. Mutta Suomen säätiö on valitettavasti vaikeuksissa tällä hetkellä, sillä sen on vaikea rahoittaa toimintaansa nykyisen budjetin alaisuudessa. Useat Suomen säätiön hankkeet käsittelevät hyvin tärkeitä nykypäivän kysymyksiä, kuten esimerkiksi maahanmuutto, ja turvallisuuspolitiikkaa. Tästä syystä tällaiset säätiöt, kuten Suman säätiö, ansaitsisivat enemmän tukea ja apua komissiolta ja parlamentilta. Ranskassa alueellisella tasolla myös Eurooppa-talot ja Europe Direct ovat sellaisia tahoja, jotka tekevät tärkeää tiedotustyötä, mutta näillä järjestöillä ei ole tarpeeksi varoja ja suurin osa niiden rahoituksesta tulee julkisista tuista, jotka ovat selkeässä laskussa. se, että kansalaisille ei tiedoteta tarpeeksi eurooppalaisista asioista, on ennen kaikkea poliittisten puolueiden vastuulla sekä vasemmalla että oikealla. Eurooppa-asiat eivät ole poliittisten puolueiden keskipisteessä, paitsi silloin kun EUsta e halutaan tehdä syntipukki sisäpolitiikan virheille. Mm, myös Ranskassa Euroopan asioista puhutaan ennen kaikkea televisiossa vähän. Tätä korostaa myös kansalaisten, anteeksi, ranskalaisen kansanedustajien Karössin ja Lekielin viimeaikainen raportti. Nimittäin olisi tärkeää avata Eurooppa-asioita tiedotusvälineissä. Se olisi myös tärkeä elementti tässä keskustelussa. Kiitos. Kiitoksia herra Goses. Ja nyt sitten minulla on ilo antaa puheenvuoro rouva Assia Kavrakovalle, hän on Eurokansalaisen toimintapalvelukeskuksen johtaja, Ekasin johtaja, ja hän nyt sitten kertoo omasta näkemyksestään nyt tässä ja annan nyt hänelle puheenvuoron. Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Yritin koko päivän pohtia sitä, että onko tämä viimeisen puhujan paikka hyvä vai huono asia. Ja tämä on kyllä siunaus, koska nyt olen positiivinen ihminen, mutta nyt käytän tilaisuutta hyväkseni pohtia tässä nyt kolmea asiaa, joita tässä koko aamun aikana on käsitelty, koska olin myöskin aamulla täällä. Ekas pyrkii antamaan ihmisille mahdollisuuden eh, toteuttaa oikeuksiaan Euroopan kansalaisuudenkin kautta. Me olemme tehneet näin jo 25 vuoden ajan. Tältä pohjalta olen määritellyt nämä kolme ja puoli asiaa, joihin haluan ottaa kantaa. Tutkimuksen, eurobarometrin tutkimuksen kautta 58 prosenttia EUn kansalaisista ei ole tietoisia, mitä heidän tulisi tehdä, jos heidän oikeuksiaan rikotaan. Ja minulla on vastaus. On tähän, että eh, niin tässä nyt ei ihmisiä voi käännyttää, mutta haluaisin kuitenkin painottaa tätä järjestelmää Euroopan komissiossa varmistaakseni, koska ainoastaan yksi henkilö aamulla viittasi solvitiin. Me myöskin pyrimme parantamaan tietoisuutta olemassa olevista välineistä, sellaista, jotka on olemassa, jotka toimivat jo, emmekä pyri koko ajan etsimään uusia välineitä, joten tämä Euroopan komission järjestelmä sisältää tuon portaalin, sieltä löytää kehittyvää tietoa kaikista liikkuvan kansalaisen oikeuksista, mutta jos tämä ei kuitenkaan riitä tämä tieto ihmisille konkreettisen ongelman ratkaisemiseksi, niin sitten tulee tämä EKASin palvelu, 19 vuotta on tämä neuvontakeskus ollut olemassa ja siellä asiantuntijamme antavat eh, ihmisille tietoa sellaisille, jotka käyttävät tätä vapaata liikkuvuutta ja joutuvat ongelmiin joko terveyspuolella, rekisteröinti, viisumimuodollisuuden tai muiden asioiden kanssa. Kaikkien asioiden kanssa liittyvät sisämarkkinoihin. Meillä on 16 lainsäädännöllistä asiantuntijaa jäsenvaltioissa ja he tarjoavat Euroopan kansalaisille ilmaista lakiapua 72 tunnin sisällä 24 virallisessa, virallisella kielellä, unen virallisella kielellä. Ja tämän palvelun kautta olemme tarjonneet apua 22 137 ihmiselle. Tämä on 9,5 prosenttia näiden, on ollut siis kasvua näissä kyselyissä vuoteen 2014 verrattuna, eli tässä jäsenvaltiot kansalaiset tarvitsevat apua, tällainen palvelu on olemassa. Seuraava e, ja tämän e, vesiputosjärjestelmän osio on solvit. Eli tässä on olemassa järjestelmä Yo portaalin ja Solvitin välillä. Eli tässä tieto siirtyy. Tämä on palvelu, joka on mielestäni suuri saavutus ja siitä pitäisi tiedottaa enemmän Euroopan kansalaisille. No että tämän sanottua, niin, ja kun olen nähnyt tutkimuksen tulokset, jotka osoittavat sen, että tämä konsuli palvelujen antama suoja, myöskin nämä vaalioikeudet, niin nämä ovat asioita, joita on helppo täytäntöön panna ja tämä liittyy nyt, että voimme linkittää sinne tietoja näistä oikeuksista niin, että nämä 22-25 000 ihmistä, joille me annamme neuvoja vuosittain, saavat tämän lisätiedon näistä Euroopan kansalaisoikeuksien poliittisista aspekteista. No tämä nyt on asia, josta eri pääosastot voivat keskustella keskenään. Mutta sitten seuraavat Yksi asia, josta olen kuullut hiljattain, en tiedä missä määrin näistä tiedetään, mutta haluaisin siis esittää kysymyksen aivan lyhyesti. Kuinka moni teistä tässä salissa on kuullut, että on olemassa internetfoorumi, jonka nimi on Light and Load, missä Euroopan unionin kansalaiset voivat tehdä ehdotuksia Euroopan unionin lainsäädännön osioista, joita voitaisiin uudistaa – niin, että ne olisivat parempia, käyttökelpoisempia ja jossa voidaan ehdottaa myöskin hallinnollisen taakan vähentämistä. Kuinka moni on tietoinen tällaisesta? Voisitko nostaa käden? No, tämä oli retorinen kysymys. Kyllä, se oli sitä. No minun piti tietää tästä, koska olen paremman sääntelyn sidosryhmän jäsen ja tämä on verkkofoorumi ja sitä kautta on 250 ehdotusta tehty tammikuun aikana eurooppalaisen lainsäädännön helpottamiseksi REFIT-ohjelman kautta ja tiedän, että 99 prosenttia näistä on yritysten tekemiä he ovat tietoisia tästä, joita meidän täytyy myöskin tiedottaa tästä kansalaisille, koska uskon, että se, että arvioidaan ja tuomitaan lainsäädäntöön, niin tässä täytyy myöskin ottaa kansalaisten näkemykset huomioon, eikä ainoastaan yritysten ja jäsenvaltioiden viranomaisten näkemykset huomioon johon liittyy myöskin näitä Refit-foorumin jäseniä. Joten pyytäisin, että etsitte tämän ja myöskin teette sen tunnetummaksi omassa vaalipiirissänne. No, sitten lopuksi nämä kuulemiset, koska näin myöskin toisen tärkeän mielenkiintoisen luvun, joka liittyi siihen, että suuri osa, noin 80 prosenttia Euroopan kansalaista uskoo, että pitäisi antaa mahdollisuus nuorille esimerkiksi verkon kautta osallistua tähän ja olen samaa mieltä tästä, mutta meidän mielestämme nämä kuulemiset, ne olivat Euroopan komission suunnittelemia, ne eivät palvele kansalaisia, vaan järjestöjä yrityksiä, ja tämä on ihan ok, mutta pitäisi olla jonkinnäköinen saman kaltainen, joka palvelisi sitten kansalaisten etuja ja missä kansalaiset otettaisiin mukaan. Ja tässä otettaisiin myöskin kohderyhmä huomioon, esimerkiksi nuoriso. Ja tässä olen samaa mieltä Euroformin kollegan kanssa. Nuoret eivät mene lainsäteen pakkeelle, päätöksentekijöiden pakkeelle, vaan tämä pitäisi olla toisinpäin. Eli heidän pitäisi mennä siellä, missä nuoriso on, joko fyysisesti tai virtuaalisesti. Ja tällä hetkellä järjestöni analysoi tässä pyritään samanaikaisesti pilottihanke. Tässä joukko aloitteessa ja tämä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että asetus pitäisi nyt päivittää, eikä huomenna. Sitten toinen asia, joka, jota en ehkä huomannut, joka kenties mainittiin, ja tämä on vakava, tämä liittyy asetuksen päivittämiseen ja liittyy tuohon rekisteröintioikeukseen, ja tämä on tärkeää, koska muuten tämä johtaa suurin pettymyksiin. Paljon kiitoksia. Mistä mä... Kiitoksia Rova Kavarakkova, tästä hyvin pedagogisesta, opettavaisesta alustuksesta. Hän oli viimeinen panelisti ja haluan kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne. Tämä oli erittäin stimuloivaa. Nyt sitten on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Haluaisin muistuttaa teitä, että jotta mahdollisimman moni saisi käyttää puheenvuoron, niin puheaika. No, olen erittäin antelias nyt iltapäivällä. On kolme minuuttia. Voitte esittää kysymyksiä panelisteille, tehdä ehdotuksia, esittää näkemyksiä, mutta älkää puhuko pidempään kuin kolme minuuttia. Kiitos. List. Uh, I can see your name, dear lady. En näe nimeä, nimeänne arvon rouva. But I will, oh. I will... Ei tässä ole mitään nimeä, <laughs> mutta Aleksandr Nanamovits, uh, kansalaisfoorumin uh, edustaja. Tämä, me käsittelemme uh, kansalaisten osallistumista ja me yritämme saada kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen äänen kuulumaan päätöksentekoprosessissa. Olen erittäin iloinen, että me voimme tänään käsitellä EU-kansalaisuutta, mutta olen aika yllättynyt, että päivä on jo kohta päättynyt, enkä ole kuullut yhtään osallistujaa, joka puhuisi järjestönäy- järjest- täytyneistä kansalaisista. Ja jos me keskittymme artiklaan 20 ja kansalaisten oikeuksen, jotka usein liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen, niin, niin me keskustelemme yksittäisistä kansalaisista, mutta Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on kuitenkin paljon muita mahdollisuuksia ja oikeuksia. Esimerkiksi perusoikeuskirja, josta tuli primaarilainsäädäntöä, ja sitten tämä artikla 11. Tämähän liittyy myös yksittäisen kansalaisten osallistumiseen juuri kansalaisaloitteen kautta. Mutta haluaisin kiinnittää ne artiklaan 11, jossa myös puhutaan järjestäytyneistä kansalaisista. Ja tämä on velvoite toimielille käydä avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua näiden tahojen kanssa. Me olemme järjestönä ottaneet esille tämän ja puhuneet myös muiden järjestöjen kanssa. Ja olemme kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka paljon painoarvoa tällaiset järjestöt saavat päätöksentekoprosessissa Euroopan unionissa. Me olemme puhuneet kansalaisaloitteista ja me olemme myös muotoilleet ehdotuksia. Ja me todellakin toivomme, että tämä visio laajenisi niin, että tämä myös järjestöjen ääni kuuluisi tätä kautta. Meillä on myös raportti, jossa on selkeitä ehdotuksia ja se pohjaa kokemuksiimme koko Euroopassa. Me olemme kollektiivisesti puhuneet vuoropuhelun puolesta kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja te jotkut jo tiedätte tämän, mutta arvostaisimme todellakin, no valitettavasti komissiosta ei ole kukaan vastaamassa kysymykseen, mutta no, ehkä täältä voitaisiin esittää toive, että nämä huolenaiheet, joita on vuosien ajan esitetty, otettaisiin esille myös komission ehdotuksessa, mitä julkisen konsultaation tulee. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja sitten siellä on herrasmies teidän vieressänne. Aha, ei. Ei ollut muita kysymyksiä siis. Kaikki on ratkaistu, kaikki on päivän selvää. Loistava yleisö täällä. No niin, paljon kiitoksia näistä puheenvuorosta. Nyt sitten loppupuheenvuoro. Toivotan tervetulleeksi Tiina Astolon. Hän on Euroopan komission oikeus, oikeus ja kuluttaja ja sukupuolisen tasa-arvon pääosaston johtaja. Tervetuloa ja puheenvuoro on nyt teidän. Honorable members. Hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo olla täällä Euroopan parlamentissa ja pitää tämä loppupuheenvuoro siitä, miten Euroopan kansalaisuutta voitaisiin vahvistaa. Tämä on nyt hyvä hetki keskustella kansa, siitä, miten kansalaiset antavat palautetta kuulemismenettelyissä. Ja me puhumme myös eurobarometrin tuloksista ja siitä, miten voisimme todellakin vahvistaa yhteisiä arvojamme, parantaa demokraattista osallistumista ja tehdä EU-kansalaisten elämästä helpompaa. Euroopan kansalaiset ovat sanoneet meille, että he haluavat saada äänensä kuuluville ja että pitäisi tehdä enemmän eurooppalaisten oikeuksien ja arvojen edistämiseksi. Nykyisessä kontekstissa on todellakin tarpeen pitää yllä yhteisiä arvojamme, demokratiaa, oikeusvaltion periaatteita ja perusoikeuksia sekä syrjän torjumista, moninaisuutta ja suvaitsevaisuutta Eurooppalaisten vastaukset kysymyksiin olivat sel- selkeät. 90 uskoi, että enemmän pitäisi tehdä yhteisten arvojen edistämiseksi kouluissa, nuorison keskuudessa ja yhteiskunnassa kokonaisuudessaan. Tämä pitäisi tehdä yhteisin ponnisteluin. Kaikkien toimijoiden pitäisi osallistua, eli jäsenvaltioiden, mutta myös alue- ja paikallisviranomaisten pitäisi osallistua, sillä ne ovat lähimpänä kansalaisia. Mutta tietysti myös EUn tasolla parlamentin, komission ja muiden instituutioiden pitäisi osallistua. Tätä kansalaiset ovat meiltä kuulemisen yhteydessä pyytäneet. Tästä syystä meidän on tehtävä mahdollisimman paljon sen eteen, että kansalaiset voivat nauttia täysin EUn kansalaisuudesta. Hyvä uutinen on se, että EUn kansalaiset tietävät nykyään enemmän EUn kansalaisuudesta kuin aikaisemmin, mutta me emme voi jäädä lepäämään laakereillemme, kuten komission jäsen Jorva sanoi tänä aamuna avauspuheenvuorossa. EUn kansalaisuudessa ei ole kyse pelkästään teoreettisesta käsitteestä, vaan se antaa EUn kansalaiselle myös konkreettisia oikeuksia. Sen pitäisi tarkoittaa sitä, että tuntee olevansa kotona missä tahansa Euroopan unionissa. Me tarvitsemme lisää konkreettisia toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi kansalaiset eivät välttämättä tiedä tarkasti oikeuksiaan. Mehän kuulimme tämän jo edellisessä puheenvuorossa. EU-kansalaiset eivät myöskään aina välttämättä tiedä, mitä heidän pitäisi tehdä, kun heidän oikeuksiaan ei kunnioiteta. Kansalaiset kohtaavat edelleen vaikeuksia, oikeuksien, vaikeuksia oikeuksiensa toteutumisessa esimerkiksi oikeudenkäynnit saattavat pitkittyä eikä, eivätkä kansalaiset saa tarpeeksi tietoa. Kysymys kuuluu, miten voisimme tehdä kansalaisten elämästä helpompaa? Olen ymmärtänyt, että tämän päivän aikana täällä onkin puuttu jo monista hyvistä ideoista, eli pitäisi vastata niihin vaatimuksiin ja kysymyksiin, joita kysymyksillä on, jota kansalaisilla on, kun he muuttavat toiseen EU-maahan. Vapaa liikkuvuus antaa mahdollisuuksia kansalaisille, jotka asuvat, harjoittavat yritystoimintaa tai opiskelevat Euroopan unionissa. Kansalaiset ovat sitä mieltä, että vapaalla liikkuvuudella on hyvä vaikutus talouskasvuun ja se tuo myös muita etuja EU-valtioille. Yli 23 yksi, kaksi kolmasosaa eli 71 prosenttia kansalaisista oli sitä mieltä, että vapaa-liikkuvuus tuo heidän jäsenvaltioilleen etuja. Vapaa-liikkuvuus onkin se EU-oikeus, jota kansalaiset arvostavat eniten. Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä komission kanssa, jotta vapaa liikkuvuus toimisi en, vieläkin paremmin sen eteen, että talouskasvu ja työllisyys parantuisivat. Komissio aikoo edelleen tukea jäsenvaltioita, kun ne toteuttavat sääntöjä ja kun ne tukevat alueen paikallisviranomaisia vapaan liikkuvuuden toteuttamisessa. Tässä on kyse muun muassa vapaiden, anteeksi, parhaiden käytänteiden jakamisesta ja vaihtamisesta. Me olemme antaneet myös uusia sääntöjä konsuliin palveluiden antamasta suojasta ja julkisten asiakirjoiden jakamisesta. Konsulipalvelujen antama suoja on ensimmäinen tärkeä askel EU-kansalaisoikeuksien takaamisella tällä alueella. Se takaa siis paremman suojan kolmansissa maissa, kun eurooppalaiset kansalaiset ovat vaikeassa tilanteessa. Europarlamentti kuitenkin näytti, että nämä konsuliapuoikeudet eivät ole sellaisia, että kansalaiset tietäisivät niistä paljon ja ymmärtäisivät, mitä ne tarkoittavat, joten meidän pitää selittää paremmin kansalaisille, miten he voivat hyötyä tästä uudesta lainsäädännöstä. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä puhua poliittisista oikeuksista. Kuten komission kertomuksessa vuoden 2014 europarlamentti-vaaleista sanotaan, meidän pitää parantaa kansalaisen osallistumista vaaleihin. Meidän pitää saada tavoitettua nuoret, ja kuten täällä komissio, komission jäsen aamulla mainitsikin, meidän on aloitettava nyt. Meidän on annettava paremmin tietoja siitä, mitä, EU mitä etuja EU-lainsäädäntö tarjoaa kansalaisille. Kansalaiset ovat pyytäneet tätä. Meidän on taattava se, että EU-kansalaiset voivat edistää etujaan politiikassa. Jos onnistumme, tämä saattaisi johtaa siihen, että kansalaiset osallistuvat aktiivisen vuoden 2019 vaaleissa. Poliittinen oikeutus näissä niin sanotussa kar- ehdokas, tai tässä kärkiehdokasjärjestelmässä on yksi tärkeä väline, ja vuoden 1972 vaalilain uudistaminen on tärkeä osa tätä Jarmo Talantti onkin antanut ehdotuksensa vaalilain uudistamisesta. On myös tärkeää helpottaa kansalaisten osallistumista Euroopan tason ja alueellisiin vaaleihin noin 80 liikkuvasta EU-kansalaisesta on sitä mieltä, että kaikki olisi helpompaa, jos parhaita käytäntöjä toteutettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio on hyvin kiitollinen hedelmällisistä keskustelusta, joita on käyty tänään. Täällä on esitetty uusia ideoita, ideoita ja muunnettu kansalaisten ideat konkreettisiksi toimiksi. Me aiomme käyttää näitä ideoita pohjana, kun luomme tulevaa lainsäädäntöä aiomme jo tänä vuonna esittää konkreettisia toimia seuraavassa katsauksessa EUn kansalaisuuteen. Kiitos siis tästä työstä, jota on tehty täällä tänään. Valitettavasti en päässyt paikalle aikaisemmin kuin täksi. Olin vain tässä lopussa mukana. Kiitoksia oikein paljon tästä puheenvuorosta, joka ei ollut viimeinen, vaan tässä on kuitenkin vielä aivan viimeisin puheenvuoro arvoisa kollega Cecilia Wikström, joka on vetomusvaliokunnan puheenjohtaja, tulee käyttämään aivan viimeisen puheenvuoron vielä tässä. Paljon kiitoksia näistä lämpimistä sanoista. Ja kuten aloitimme, tänä aamuna niin samalla tapaa nyt päätämme arvoisat osallistujat ja puhujat. On ollut erittäin suuri ilo Euroopan parlamentille olla täällä järjestämässä tätä omissa tiloissa. Haluan kiittää Euroopan komissiota ja kaikkia sen edustajia ja neljää Euroopan parlamentin valiokuntaa, jotka ovat olleet mukana järjestämässä tätä hyvin kattavaa tapahtuma. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia kollegoita, myöskin asiantuntijoita ja vetomuksen esittäjiä heidän arvokkaasta panostuksestaan keskusteluun tänään. Toivon, että me kaikki nyt olemme saaneet riittävästi inspiraatiota ja että me kaikki olemme myöskin riittävän rohkeita ja uskallamme ryhtyä käsittelemään näitä hankalia ja joskus myöskin poliittisesti arkaluonteisia aihepiirejä, joita käsittelemme tänään. Olen erittäin tyytyväinen, että kollegat, jotka eivät ole vetomusvaliokunnan, vaan muiden Euroopan parlamentin valiokuntien jäseniä, että heillä oli tänään eri oikeus kuulla joitakin niitä vetomuksen esittäjiä, jotka ovat kääntyneet valiokunnan puolen konkreettisten huolenaiheiden kanssa. Nämä vetomuksen esittäjien puheenvuorot ovat erittäin suuri tiedon lähde meille lainsäätäjinä kaikissa talon valiokunnissa. Ja omassa kapasiteetissani vetomusvaliokunnan puheenjohtajana voin vakuuttaa teille, että yhdessä yksikkömme päällikön ja loistavan sihteeristömme kanssa pyrimme tekemään kaikkemme mahdollisimman paljon ottamaan huomioon kansalaisia vetomuksen esittäjä. Joku sanoi, tai kysyi tänään ja siteraan, mitä teemme tänään? Me keskustelemme oikeudesta saada oikeuksia. Tämä oli mielestäni aivan erinomainen asia, tapa ilmaista asiaa. Joskus nämä kansalaiset ovat kuluttajia ja me, tämän talon valitut edustajat ja poliitikot kaikilla tasoilla, katsomme näitä kansalaisia ainoastaan äänestäjinä. Meidän tulisi päästä tästä eroon. Me olemme kaikki kansalaisia me voimme olla valittuja sellaisia, me joskus olemme kuluttajia ja toisinaan voimme olla vetomuksen esittäjä, mutta me olemme kaikki kansalaisia ja me poliitikot, meidän tulisi lopettaa äänestäjistä puhuminen, vaan tulisi tässä puhua kansalaisille, koska se tekee vuoropuhelusta niin paljon mielenkiintoisemman. No sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, haluaisin kiittää kiittää kaikkia teitä siitä, että osallistuitte. Kiitokset mielenkiinnostanne ja kiitoksia siitä, että olette kiinnostuneita unionin kansalaisuudesta käytännössä. Toivottavasti vuoropuhelumme jatkuu tulevaisuudessakin ja vielä kerran haluaisin ilmaista kiitollisuuteni eh, siihen, että kaikki olitte täällä ja käytitte puheenvuoron. Ja älkää epäröikö kääntyä meidän puoleemme kun teillä on jokin asia, jonka haluaisitte tuoda Euroopan parlamentin eteen. Paljon kiitoksia ja oikein miellyttävää iltaa.